on nyt ensimmäinen kokouksemme joululoman jälkeen. Toivotan teidät kaikki syömästi tervetulleiksi ja haluaisin toivottaa teille myös hyvää uutta vuotta. Ja toivon, että kaikki ovat lomalla ladanneet akkunsa, koska nyt me aloitamme heti täysillä. Meillä on uusi puheenjohtajavaltio, meillä on aika paljon asiakirjoja käsiteltävänä, joten kyllä meillä on todella paljon työtä edessämme, mutta toivotan teille tervettä ja hyvää uutta vuotta. Kohta 25. Ulmerin mietintö. Sen me lykkäämme 19. päivä helmikuuta päivälle. Ja siinä kaikki. Jos ei muuta huomioitavaa ole, niin sitten esityslista on hyväksytty. Meillä on kaikki kielet käytössämme, paitsi Viro, Malta, Kroati, Kroatia on käytössä. Anteeksi, ja kun nyt katson tänne ympäriinsä, niin kyllä sitä varmasti käytetään. Ja kello 17-18 välillä meillä on vieraita täällä, nimittäin Ruurin seudun ylipormestarit, jotka ovat minun kutsustani osallistumassa tähän meidän kokoukseemme. Eikö täällä ole englannin tulkkausta? Onko mahdollista tarkistaa tämä? Hyvä. Hyvä, nyt se toimii. Öö, toista vielä kello 17 ja välillä Ruurin seudun ylipormestarit osallistuvat meidän kokoukseemme. Ja meillä on kyllä vielä riittävästi paikkojakin täällä. No niin. Sitten kollega Glenis Vilmatin kutsusta. Tänne tulee myös äh, BBCn kuvaustiimi ja lisätietoja saatte, kun kollega Glenis Wilmet on täällä. Ja sitten haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että meillä on vielä ylimääräinen koulutus. Vähän aikaa sittenhän meillä otettiin käyttöön tämä e-meeting, e, e-kokoustaminen, eli toimimme paperittomasti. Ne, jotka haluavat toimia paperittomasti, voivat niin toimia. Ja jäsenet ja avustajat ovat sydämisesti tervetulleita Tänään ja huomenna kello 14 ja 15 välillä on koulutus tästä eh, e-committee järjestelmästä, eh, e-valiokuntajärjestelmästä. Eli jos teillä on kysyttävää, eh, niin voitte osallistua siihen. Sitten viides ilmoitusasia. Me lähetimme Kroatiaan valtuuskunnan ja tuon valtuuskunnan kertomuksen voitte lukea Envin nettisivuilta. Jos siis haluatte tietoa siitä, voitte lukea siitä nettisivuiltamme. Sitten menemme pöytäkirjoihin. Meillä on Joe Borsin kuuleminen, oli Tunio Borsin kuuleminen 12 marraskuuta ja myöskin ETS kuuleminen, joka järjestettiin 13. marraskuuta. Näistä on pöytäkirjat siis teillä käytössänne. Sitten menemmekin jo vieraamme pariin. Sanoinkin jo äsken, että Irlannin puheenjohtajuuskausi on alkanut ja tänään meillä on Irlannin maatalous, elintarvike ja meriministeri paikalla, nimittäin ministeri Simon Coveney, ja me juuri alustuksessa jo sanoimme, että meillä on todella paljon käsiteltävää maatalousuudistus, josta on neuvoteltava, mutta myös kalastuspolitiikan uudistus ja monet muut asiat. Kyllä tässä on todella paljon työtä parlamentille, esittelijöille, varjoesittelijöille ja meille kaikille, mutta myös puheenjohtajavaltiolle, jotta äh, tämä saatetaan menestyksekkäästi päätökseen ja äh, haluaisimme nyt hyödyntää mahdollisuutta keskustella teidän kanssanne täällä tänään, jotta tekin saatte kuvan siitä, missä meidän painopistealueemme ovat ja voitte sitten välittää tämän myös neuvotteluissa niin, että meidän kantamme näkyy siellä, meidän ympäristövaliokunnan kanta. Kalastuspolitiikasta äänestimme hyvin tiukasta lausunnosta, mutta myös maatalouspolitiikan uudistuksesta meillä on ollut hyvinkin tiukkoja mietintöjä, joista olemme äänestäneet. Ja kyllä haluaisimme, että nämä äh, lausuntojen kannat löytyvät äh, sitten uudistuksista äh, ainakin jossain muodossa. Ja nyt meillä, teillä on mahdollisuus pitää puheenne ja sen jälkeen voimme keskustella. Hyvä ministeri, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan teille ja keskustelemaan valiokuntanne kanssa. Olen hyvin tietoinen siitä, että kun itse olen ollut täällä edustajana, tiedän tämän valiokunnan koon. Ja se on varmasti yksi kiireimmistä valiokunnista, jolla on paljon työtä tehtävänä. Ja tietysti se käsittelee niin monia eri alueita, maataloutta, terveyttä, ilmastonmuutosta ja muita asioita tämän, näiden asioiden lisäksi. Olen hyvin tietoinen tästä. Myöskin eläinten merkitseminen kuuluu teidän alanne. Teillä on tänään kiireinen päivä. Teillä on kolme eri ministeriä täällä. Maatalousministeri, ympäristöministeri ja terveysministeri. ja on hyvä käsitellä maatalousasioita heti ensimmäiseksi aamulla. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että seuraavien kuukausien aikana meillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Tästä kerron teille hieman enemmän liittyen maatalouteen ja kalastukseen, koska Euroopan unioni pyrkii saattamaan päätökseen yhteisen kalastuspolitiikan, yhteisen maatalouspolitiikan, uusilla päätöksentekomekanismeilla, jotka juontuvat Lissabonin sopimuksesta. Näitä ei ole aikaisemmin tehty. Ja nyt meillä on mukana paljon enemmän jäsenvaltioita kuin mitä on aikaisemmin ollut. Eli tämä on hyvin tärkeä poliittinen haaste, kun ajatellaan aikatauluja ja päätöksentekomenettelyä sekä itse tietysti aiheita. Ja pyrimme tämän toteuttamaan sellaisessa aikataulussa, jota ei ole koskaan aikaisemmin tehty päätöksenteko pitää aikatauluttaa tietyllä tavalla ja myöskin yhteispäätösmenettely ja trilogi aikataulutetaan ja molemmat asiat, maatalouspolitiikka ja kalastuspolitiikka, pyrkimme saamaan päätökseen meidän puheenjohtajakaudellamme ja voimme ehkä puhua niistä syistä, joista tämä meidän puheenjohtajakaudellamme haluamme näitä asioita edistää, koska vaihtoehdot mielestäni ovat hyvin riskialttiita. Eli se, että jos me emme saisi näitä päätökseen. Jos me emme edesty seuraavan viiden kuukauden aikana, niin hyvin, äh, tähän liittyy hyvin käytännönläheisiä poliittisiakin äh, syitä. Tulossa äh, on vaalit ensi vuonna ja asiat pitäisi saada päätöksen. Eli on erittäin hienoa, että pääsen tänään puhumaan teille, puhumaan Irlannin puheenjohtajakauden painopistealueista. Erityisesti puhun niistä asioista, jotka ovat kiinnostavia parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikeen turvallisuuden valiokunnalle. Erityisesti keskityn näihin YMP-kysymyksiin ja kuitenkin haluaisin sanoa muutama, muutaman sanan ihan yleisistä painopistealueista ja ohjelmastamme liittyen moniin muihinkin ehdotuksiin, joita tällä hetkellä käsitellään tai jotka tulevat käsiteltäviksi. Muutama sana ensinnä yleisesti tavoitteistamme puheenjohtajakaudella. Yleinen puheenjohtajuuden aihealue voidaan sanoa kolmella sadalla vakaus, työpaikat ja kasvu. Me pyrimme edistämään EUn yleistä kilpailukykyä, edistämään talouskasvua ja luomaan työpaikkoja. Ja siksi painopistealamme pyrkivätkin luomaan sellaisia olosuhteita, joissa voidaan edistää kestävää talouskasvua Eurooppa 2020-strategian puitteissa. Sitten maataloudesta ja kalastuksesta. Näillä aloilla käydään keskusteluja ja molemmat näistä paketeista ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan tulevia ää, elintarviketeollisuuden rakenteita ja kehitystä EU:ssa ja tavoitteena on saada aikaiseksi poliittiset suostumukset tai sitoumukset näillä aloilla kesäkuuhun, kesäkuuhun 2013 mennessä ja näistä hieman enemmän vielä myöhemmin. Komissio aikoo julkaista suuren uudistuspaketin, joka kattaa eläinten ja kasvien terveyskysymyksiä ja myöskin valvontaa ja siemeniä ja tämän aikataulun tulevan maaliskuun tienoilla. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntöehdotuspaketti. Siinä tuodaan yhteen tiettyjä tekstejä ja samalla uudistetaan EUn yhdenmukaistetut eläin- ja kasvinterveyssäännöt. Irlanti pyrkii johtamaan keskusteluja neuvostossa ja pyritään saamaan tätä asiaa pitkälle kesäkuuhun mennessä. Ja yksi ehdotus liittyen elintarvike- ja rehumenoihin on sellainen äh, paketti, joka pyritään julkistamaan ja saamaan eteenpäin helmikuuhun mennessä. Ja meillä on paljon haasteita edessämme liittyen tähän pakettiin. Tämä menoelementti liittyy uuteen EUn monivuotiseen rahoituskehykseen ja sen pitäisi saada, se pitäisi saada voimaan ensi vuoden tammikuuhun mennessä. Ja Irlanti on valmis, valmis edistämään tätä asiaa neuvostossa ja toivottavasti saamme myös tehdä yhteistyötä teidän valiokunnanne kanssa. Sitten hunajaehdotus. Tässä valiokunnassa on ihmisiä, jotka ovat tästä kiinnostuneita. Mm, työ aloitetaan Irlannin puheenjohtajakaudella. Ensiksi tehdään tekninen arviointi 18. tammikuuta työryhmätasolla. tasolla ja tällä pyritään selventämään siitäpölyn asemaa luonnollisena elementtinä ja myöskin muita linjausasioita käsitellään ja olen tietoinen siitä, että tässä valiokunnassa tällä hetkellä aloitetaan tämän ehdotuksen käsittely ja odotan keskusteluja tässä valiokunnassa huomenna. Ja me uskomme, että ensimmäisen käsittelyn äh, sopimus on mahdollista parlamentin kanssa kesäkuuhun 2013 mennessä. Neuvostossa ja parlamentissa ei tule olemaan todennäköisesti suuriakaan eroja tässä alalla. Sitten tämä aamu, aamiaispaketti, aivan kuten puheenjohtaja tietää erittäin hyvin, tästä niin kutsutusta aamiaisdirektiivistä äh, tulee äh, tai siihen, se liittyy tähän asiaan, jota on käsitelty, eh, kun komissiolle annettiin toimivaltuuksia tällä alalla Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tähän liittyy ne viisi erityistä tuotetta ja ymmärtääkseni neuvoston ja parlamentin kannat ovat hyvin lähellä tässä, tässä asiassa. Eli puheenjohtaja on valmis pitämään, käymään keskusteluja parlamentin ja koko komission kanssa maaliskuun alusta lähtien. Sitten sen jälkeen, kun tässä valiokunnassa on hyväksytty mietintöluonnos 20. helmikuuta. Sitten lemmikieläinten ei-kaupallinen liikkuminen puheenjohtaja aikoo jatkaa keskustelua parlamentin kanssa ja pitää kolmannen trilogian kolmikanta keskustelun tästä asiasta. Ja myöskin nautaeläinten sähköinen merkitseleminen ja vapaaehtoinen naudanlihan merkitseminen ovat asioita, jotka ovat käsittelyssä tällä alalla. Ja odotamme saavamme aikaiseksi ensimmäisen käsittelyn sopimuksen parlamentin kanssa. Sitten metsäalalta. Tällä hetkellä käydään keskusteluja laillisesti sitovasta sopimuksesta Euroopan metsäalalla. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi sopimus, joka olisi vain virstanpylväs, kun ajatellaan Euroopan metsien kestävää hallinnointia ja pyrimme saamaan aikaiseksi edistystä tällä alalla näissä neuvottelussa ja komissio todennäköisesti julkaisee tulevina kuukausina myöskin metsästrategian, joka sitten antaa ikään kuin puitteet tulevalle keskustelulle EUn metsien hallinnasta. Sitten haluaisin vielä saada pari sanaa kahdesta muusta tärkeistä asiasta, jotka ovat pinnalla työssäni niin neuvostossa seuraavien kuukauten, kuukausien aikana. Ensinnäkin yleisestä kalastuspolitiikasta. Meillä oli hyvät keskustelut eilen äh, valiokunnassa, kalastusvaliokunnassa liittyen tähän asiaan. Äh, pääpainopisteenä on se, että saisimme aikaiseksi poliittisen sopimuksen parlamentin kanssa liittyen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspakettiin olisi hyvä, tai olisi mahdollista saada ensimmäisen käsittelyn päätös tai ehkä toisen päätös aikaiseksi. Puheenjohtaja on valmis aloittamaan ja käymään neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman nopeasti, jotta saataisiin aikaiseksi poliittinen suostumus. Uusi uudistuspaketti tarkoittaa sitä, että molempien osapuolten pitää toimia nopeasti, mutta tietysti emme halua kiirehtiä näitä päätöksiä, mutta haluamme tehdä työtä nopeasti ja tiiviissä yhteistyössä, jotta saamme tämän ajoissa valmiiksi. Sitten yhteinen maatalouspolitiikka. Tarkoitus on saada aikaiseksi poliittinen sopimus kolmen osapuolen välillä kesäkuuhun tänä vuonna mennessä. Olemme käsitellä tästä asiaa jo neljä vuotta. Aivan kuten tiedätte, meidän pitää todellakin päästä eteenpäin itse päätöksentekoon keskustelusta, ja tätä me pyrimme tekemään. Olen tietoinen siitä, että tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, ja tämä vaatii kompromisseja kaikilta osapuolilta ja paljon työtä. Kolme asiaa pitää tapahtua. Ensinnäkin meidän pitää saada aikaiseksi sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä mahdollisimman nopeasti tämän vuoden aikana, ja toivottavasti tämä olisi mahdollista 7.8. helmikuuta, kun valtion päämiehet kohtaavat. Ja yhä enemmän näyttää siltä, että tämä olisi mahdollista. Sitten toisekseen pitää päästä nopeasti eteenpäin teknisissä ja poliittisissa asioissa, jotta saisimme aikaiseksi sopimuksen neuvoston kanssa mahdollisimman nopeasti. Ja on vielä asioita, joista pitää päättää ne ovat, tietyt asiat ovat vaikeita keskustella, mutta toivottavasti pääsemme saamme aikaiseksi maaliskuun neuvostokokouksessa kannan ja, ja, ja helmikuussa pyrimme saamaan aikaiseksi nämä uudistusasiat tai saa, niissä saadaan aikaiseksi sopimuksen. Ja parlamentti, kun te pyritte maaliskuun täysistunnossa saamaan aikaiseksi oman kantanne, tänäänkin maatalousvaliokunnassa jo äänestetään hyvin merkittävistä asioista, jotta sitten maaliskuussa täysistunnossa sitten valmiita. Ja tämä valiokunta on esittänyt monia ehdotuksia tähän asiaan. Jos Irlannin puheenjohtajakaudella saadaan maaliskuun neuvostokokouksessa tämä asia läpi, niin sitten kolmen osapuolen pitää aktiivisesti aloittaa kolmikantaneuvottelut, jotta sitten tämä yhteispäätösmenettely saadaan kesäkuun loppuun mennessä toteutetta. Tämä ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Tällä hetkellä merkit näyttävät hyviltä. Neuvosto saa todennäköisesti aikaiseksi sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja toivottavasti se sopimus olisi sellainen, että Euroopan parlamentti voisi myöskin sille antaa siunauksensa mahdollisimman nopeasti. todellisuus on kuitenkin sellainen, että monimuotisen rahoituskehityssopimuksen syntyminen ei ole meidän käsissämme, ei Irlannin puheenjohtajakauden eikä myöskään tämän valiokunnan, joten meidän pitää keskittyä näihin kahteen muuhun asiaan, jotka ovat meidän käsissämme. Pyrin edistämään tätä asiaa neuvostossa, että saisimme maaliskuun loppuun mennessä nämä asiat kuntoon. Tämä on vaikeaa, mutta meidän pitää kuitenkin pystyä edistymään tässä yleisessä tavoitteessa saada aikaiseksi poliittinen, äh, poliittinen sopimus. Eli tässä tarvitaan nämä kaikki kolme osapuolta aktiivisesti mukaan. Ja tämä valiokunta ei ole pääasiallinen vastuuvaliokunta tässä asiassa, mutta olette varmasti olette hyvin kiinnostuneita näistä asioista, erityisesti näistä ympäristökysymyksistä ja viherryttämiskysymyksistä, jotka liittyvät yhteisen maatalouspolitiikkaan. Olen pannut merkille ne lausunnot, joita olette laatineet, erityisesti liittyen suuriin tukiin tai maaseudun kehittämistoimiin tulevina kuukausina, kun olen puheenjohtajana – maatalouskysymyksissä, niin pyrin samanaikaiseksi tasapainoisen sopimuksen ja sellaisen, joka olisi hyväksyttävissä kaikilla osapuolilla. Viherryttämiskysymyksissä esimerkiksi pilari 1 kysymyksissä, jossa otetaan, esitetään tällaisia standardimuotoisia viherryttämiskriteereitä. Se on sellainen asia, joka on ollut esillä, mutta tässä tarvitaan paljon joustavuutta jäsenvaltioilta, joilla on hyvin erilaiset maata, maatieteelliset ja topografiset eh, piirteet. Ja pyrin jatkamaan työtä, jota Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakaudella on jo tehty. Pyrin tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden komission ja parlamentin kanssa ja samanaikaiseksi sellaisen kompromissin, jota kaikki voivat tukea. Sitten ihan lopuksi haluan vielä sanoa, että kun sain tekstejä luettavakseni ennen tätä kokousta. Oli hieman hämmästyttävää, koska itse olen tutustunut näihin YMP ja YKPn eh, yksityiskohtiin, niin on sellaisia kysymyksiä, että voi, voidaan esittää mistä asioista tahansa. pyrin kyllä käsittelemään teidän kysymyksenne, mutta haluan vain painottaa sitä, että minun oma painopistealani liittyy näihin kahteen pääasialliseen kysymykseen, eli yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen seuraavien kuukausien aikana, koska niihin me pystymme eh, vaikuttamaan. Mutta odotan teiltä kysymyksen. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri. Nyt eh, Meillä on kaksi kysymyskierrosta ja perinteisestihän tämä on niin, tämän tunnette vielä työstäne täällä parlamentissa, että koordinaattoreilla on erityisrooli ja he saavat ensin puheenvuoron ja sitten muut kollegat. Ja ensimmäisenä annan puheenvuoron Richard Seberille. Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset neuvoston puheenjohtajalle siitä, että hän on tullut tänne esittelemään meille Irlannin ohjelmaa. Voitte kuvitella, että ympäristövaliokunnalle ennen kaikkea tämä screening, jonka te mainitsitte, on kaikkein tärkein asia. Teidän esitykset olivat hyvin yleisiä, ymmärrän sen, mutta ehkä voisitte hiukan enemmän antaa meille syvyyttä siihen, mitä ovat teidän konkreettiset hankkeenne puheenjohtajavaltiona. Me tunnemme komission tavoitteet, 30 prosenttia ensimmäisestä pilarista olisi nyt screeningin kohteena. Voit Oletteko te elää tämän prosenttiluvun kanssa vai oletteko jotakin muuta? Tunnette monien maiden huolestuneisuuden. Ne ovat jo paljon investoineet tähän alueeseen, ennen kaikkea toimenpiteeseen toisessa pilarissa. Miten nämä toimenpiteet sitten tullaan ottamaan huomioon? Varat, joita näihin ohjelmiin on niiden puitteissa on saatu, ohjelmien puitteissa on saatu toisessa pilarissa, että nämä säilyvät, siis ne, jotka ovat jo päässeet pitemmälle, että ne eivät äh, tule nyt kokemaan haittoja tämän vuoksi. Usein on, miten on kysymys alueista, joilla on erityinen topografia, jotka ovat vuoristoseutua tai saaristoa tai vastaavaa. Miten tämä kaksi, nämä kaksi toimenpidettä voidaan toteuttaa rinnakkain? Voidaanko toteuttaa niin vai onko teillä muita ajatuksia? Tunnette myöskin tämän kesännoinnin ja lajien monimuotoisuuden biodiversiteetin, mikä kiinnostaa erityisesti, kiinnostaa erityisesti parlamentin ympäristövaliokuntaa. Komission esityksessä on 10 prosenttia, mitä tavoitetta te ajatte komission sanadikriteerit, miten niistä käydään keskustelua neuvostossa. Maatalousvaliokunnassa on äänestys huomenna. Siellä on tarkistuksia. Huomenna ja ylihuomenna kysymys on siis äänestyksiä, jotka ovat kesällä kaksi päivää. Olen ymmärtänyt, että esitykset ovat hyvin mutkikkaita, hyvin byrokraattisia. Juuri sitä, mitä on kritisoitu, se on nyt sitten tullut kompromisseihinkin mukaan. Näettekö mahdollisuuksia sille, että byrokratian osalta voitaisiin tapa, voisi tapahtua jonkinlaista laihduttamista? ja äh, kalastuspolitiikka ja niille kollegoille, jotka miettivät kalastuspolitiikasta enemmän kuin minä. Kiitoksia Richard Seber ja sitten Linna McEvan. Um, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos ministeri äh, siitä, että olette täällä tänä aamuna. Me ymmärrämme, että avainkysymykset teille, avainasiakirjat teille ovat äh, ähm, maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan uudistukset, ja tämä valiokunta on ollut kovasti mukana näissä asioissa. Me haluamme kunnollisen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen. Te sanoitte, että Iranin puheenjohtajavaltiolla on kasvuohjelmansa keskiössä. Meillä ei tule olemaan kalastuspolitiikkaa tulevaisuudessa, jos meressä ei ole kalaa. Ja kaikissa ohjelmissa Euroopassa emme ole hoitaneet meriämme. Meillä on nyt komission ehdotus, joka on kunnianhimoinen, ja toivottavasti tuo ehdotus pysyy ehjänä neuvottelussa neuvotteluissa. Miten tilanne etenee neuvostossa kalastuspolitiikassa? Parlamentissa ollaan hyvin huolestuneita siitä, mitä neuvostossa eh, tapahtuu, että monet jäsenvaltiot haluavat vesittää nämä mm, ehdotukset ja haluavat eh, palata vanhaan menettelyyn, että 20. päivä joulukuuta eh, sitten kiistellään kalastuskiintiöissä ja vedetty, meret tyhjennetään kalasta. Meidän tulisi pitää myös mielessämme, että täysistunnossa äänestystulos ei välttämättä ole sama kuin maatalousvaliokunnassa äh, parlamentissa. Tämä on vaikea keskustelu ja monet ihmiset eivät ole kovinkaan vakuuttuneita maatalousvaliokunnan tekemistä kompromisseista. Mm joten ei riitä vain se, että sanotaan, että me pääsemme yhteisymmärrykseen. Tämä on vietävä koko parlamentin eteen. Koko parlamentti haluaa kunnollisen kalastuspolitiikan uudistuksen, mitä ikinä monivuotista rahoitusnäkymäneuvotteluissa tapahtuukin, niin suuri osa rahasta menee kuitenkin maatalouteen ja ihmiset haluavat, että se käytetään hyvin. Eräs asia on ollut kovasti esillä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa ja se on nyt jo muissakin maissa lehdistössä. Tämä ähm, jauhelihapihviskandaali, jossa hevosen lihaa ja äh, porsaan DNAta löytyi ähm, naudanliha, äh, jauhelihapihveistä. Ja äh, voisitteko sanoa, miten tämä tapahtui? Oletteko saanut selville, miten tämä äh, tapahtui ja mitä tämä kertoo EUn tämänhetkisestä lainsäädännöstä, mitä tulee pakkausmerkintöihin? Parlamentti yritti tiukentaa pakkausmerkintää sääntöjä ja sanoi, että tähän on on merkittävä sekä tuoreessa lihassa että äh, myös äh, sellaisissa tuotteissa, joissa liha on tärkein ainesosa lihan alkuperämaa. Kaikki eivät ole tästä samaa mieltä, mutta sitten neuvosto sovittiin, että tästä vaan raporteidaan sitten vuonna 2014. Nyt meillä on tilanne, jossa naudanliha eh, pihvit, jotka on 99 prosentista nautaa, niin silloin eh, alkuperämaa täytyy ilmoittaa, mutta jos on alle 99 prosenttia nautaa, niin sitten alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa. Ja sitten kun sekoitetaan nautaa muuhun, niin on aivan selvää, että suuret supermarketit eivät tiedä, mistä heidän naudanlihansa tulee tai heidän tuotteensa tulevat. Tämä aiheuttaa ongelmia komissio aikoo tehdä tutkimuksen vuonna 2014. Aikooko neuvosto nyt uudelleen harkita tätä asiaa, ministerit uudelleen harkita tätä asiaa? Ja kuten kollega Dagmar Rod berend sanoo, ehkä toisella puolella parlamenttia. Ihmiset ymmärtävät nyt, mikä hyöty ähm, näillä elintarvikemerkinnöillä on. Jotkut vaalipiireissänne äh, uskonnollisista syistä eivät syö sianlihaa ja sitten kauhistuvat, kun saavat kuulla, että heidän naudanlihapihveissään on ollut possua. Äh, en tiedä, äh, ovatko kaikki kollegat tietoisia siitä, mitä tapahtuu, mutta varmasti ministeri kertoo meille. Kiitoksia Linda McEvan ja Chris Davis. Kiitos puheenjohtaja kun kuuntelen pääministeriä, pääministeri David Cameronin puhetta Euroopasta, hän tekee parhaillaan. Kuuntelisinko nyt häntä vai kuuntelisinko teitä? Kuulin eilen teidän puheenne kalatalousvaliokunnassa ja sanoitte, että puhuitte itse asiassa enemmänkin henkilökohtaisesti kuin roolissanne eh, puheenjohtajavaltion ministerinä. Ja tämä oli tällainen helpotus. Ajattelin sitä, että monet ministerit ovat eteemme ja vain käyttävät tätä neuvoston kieltä kätkeäkseen ovat todelliset näkemyksensä. Yhteistä kalastuspolitiikasta tähän tiedätte, että kalatalousvaliokunnassa me äänestimme 18. joulukuuta äänin 13.10 huomattavien uudistusten puolesta. Tässä valiokunnassa, kun meillä oli tilaisuus äänestää samanlaista paketista ja antaa lausunto, ään, äänestykset olivat 50 vastaan nolla, sen puolesta, että saadaan huomattavia uudistuksia. Minä katson nyt kansanpuolen kollegoihin, teidän kansanpuolen kollegoihinne, että saamme apua ensi viikkoina äänestyksessä, joka itse asiassa pidetään kahden viikon kuluttua, sen varmistamiseksi, että meillä on voimakas neuvotteluasema parlamentilla. Ehkä te voisitte kommentoida sitä, oletteko sitä mieltä, että kalatalousvaliokunnan jos kalatalousvaliokunnan kanta saa tuen parlamentissa. Vahvistaako tämän tilannetta niin, että saadaanko parempiin eh, ratkaisuneuvostossa, neuvostosiin saadaan kestävä perusta kestävälle kalastukselle, jolla pyritään säästämään kantoja. Menemättä liikaa yksityiskohtiin, voisitteko pitää mielessänne asian, joka on myös ennen joka on se, että pyritään selvittämään kiista parlamentin ja neuvoston välillä liittyy pitkän tähtäyksen hallinnointisuunnitelmiin, joka on siis perustavanlaatuinen perusta sille, miten hallinnoidaan yhteistä kalatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa ja asia, jossa on ollut hyvin vähän edistystä viimeisten parin vuoden aikana. Varmastikin olette tietoinen myös siitä, olette puhuneet Patrick Hopin kanssa ja ehkä monin koordinaattorin kanssa, että jos te ette voi osoittaa, mitä käytännön askelia te voitte ottaa tämän asian edistämiseksi, niin silloin kaltaisvaliokunnan koordinaattorit sitten sanovat, että ehkä meidän pitäisi sitten jarruttaa yhteisen kaltaispolitiikan uudistamista. Ehkä kukaan ei varmaankaan halua tätä, mutta ehkä te voitte tarjota meille jotakin eh, eh, asioita tulla käsiteltäväksi neuvotteluissa, jotta saadaan asiaa vietyä eteenpäin. Vielen dank, Chris Davis. Paljon kiitoksia, Chris Davis. Ja siihen päätämme koordinaattorien eh, kyselykierroksen. Teillä on puheenvuoro, hyvä ministeri. Yeah, um, first of all, thank you for your questions. Uh... Ensinnäkin kiitos kysymyksistänne. ensiksi tästä viherryttämiskysymyksestä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meillä pitää todella olla näitä viherryttämistoimia. Ja tämä on hyväksytty neuvostossa ja se on myös tämä voima tämän uudistuksen takana parlamentissa, joka saa tukea parlamentista. Ja voin kertoa teille, että neuvosto ei ole vielä saanut kantaansa päätettyä viherryttämisestä, mutta jos haluatte henkilökohtaisen kantani, niin me menemme koko ajan kohti kompromissia tällä hetkellä. Ja se perustuu komission ehdotukseen, eli se, että viherrytetään ykköspilari ja sitten työstetään näitä kolmea kriteeriä, joita komissio on antanut, jotta jotta viljelijä saa tai pystyy ikään kuin menemään tämän viherryttämisen piiriin. On ollut paljon keskustelua siitä, että pitäisikö meidän pohtia joustavampia tapoja viherryttämisen osalta, kun ajatellaan, että Kypros ja Ruotsi ovat hyvin erilaisia maita, kun ajatellaan minkälaisia maita näillä mailla on, minkälaisia järjestelmiä niillä on ja kaikki maat näiden maiden välillä ovat myöskin erilaisia. Eli kun pyritään samanaikaisesti yhteistä politiikkaa liittyen elintarviketuotantoon ja, ja myöskin ympäristöstandardeihin ja muihin asioihin, niin koko elintarviketeollisuuden alalla Euroopassa meidän pitää todellakin olla joustavia eri maiden osalta mutta samanaikaisesti viherryttämisen osalta se, mitä me pyrimme tekemään, me pyrimme saamaan aikaiseksi yhteisiä standardeja, kun ajatellaan, että mitä me pyydämme viljelijöiltä mitä me pyydämme heitä tekemään, jotta he saavat näitä tukia. Eli tämä on keskustelu, jota on käyty jo pitkään. On hyvin erilaisia lähestymistapoja, joita on ehdotettu on hyvin pidempi luettelo näistä vaihtoehdoista tiettyjen maiden osalta sen sijaan, että käytettäisiin näitä kolmea kriteeriä tiukasti. Ja tässä valiokunnassa on ehdotettu neljättä kriteeriä, mutta luulenpa, että politiikka tässä takana on sellainen, että me keskitymme komission ehdotuksen ja pidämme sitä pohjana lopulliselle neuvoston kannalle mutta tähän tulee joitakin tarkistuksia ja muutosehdotuksia näihin kolmeen eri alueeseen. Ja jos katsotaan sellaisia asioita kuin esimerkiksi vaatimus viljelymien monimuotoistamiselle, te olisitte itse pitäneet parempana tällaista rotaatiojärjestelmää, mutta tähän liittyy tiettyjä käytännön asioita, kun ajatellaan yksi, että näitä sovelletaan yksittäisen tilaan. Ja siksi komissio on katsonut, että mikä on helpompi täytäntöönpanna ja toteuttaa vuoden aikana, koska muuten pitäisi arvioida vuosittain aina, että mitä viljalajia juurikin viljellään ja mikä, missä vaiheessa tätä rotaatiosykliä ollaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se lisää paljon byrokratiaa tässä arviointi menettelyssä. Ja tämä liittyy myöskin tähän yksinkertaistamistavoitteeseen, jonka mainitsitte. Eli tämä rotaatiojärjestelmä olisi jollekin parempi, koska sillä on myönteisiä vaikutuksia maahan, mutta sitten kun ajatellaan tätä täytäntöönpanoa ja valvontaa ja hallintoa, niin tällainen monimuotoisuus on paljon helpompi hallinnoida, koska sitä voidaan arvioida helpommin mutta komission ehdotus on hieman ehkä muuttunut ja on jo tunnustettu, että tämä kynnysarvo, se että kolme eri viljalajia ehdotetaan, tämä on jo, tätä on jo muutettu. Eli kaikki, jotka tiedät, tunnette tätä alan kä- kä- käytännössä, tämä neljä tai viiden hehtaarin ala on ehkä järkevä, eli voidaan ehkäpä lisätä tätä alaa jopa 10 hekta- hektaariin. Ja ehkä tulee sellainen ehdotus myöskin parlamentilta, jossa itse asiassa lisätään tätä eh, diversiteettiä, eli olisi sellainen kynnys, jonka alapuolella ei olisi vaatimuksia, ja sitten olisi mahdollisesti tietty kynnysarvo, jonka jälkeen vaaditaan ainakin kahta eri viljalajia ja sitten useampaa. Eli olisi sellaisia tiloja, jossa oli pienempiä tiloja, jossa ei vaadita mitään kohtuuttomia määriä. Eli tämä on sellainen keskustelu, jota käydään tällä, tällä alalla tällä hetkellä. Sitten yksi asia, joka on erittäin äh, tärkeä tässä valiokunnassa, on nämä ekologiset äh, äh, alueet Eli nämä tarkoittaa sitä, kesänointialueet, näihin liittyvät kri, kri, kriteerit tai kriteerit, jotka liittyvät tähän viherryttämiseen. Tällä alalla pitää tehdä jotakin, jotakin sellaista, jolla on ekologista arvoa. Sen ei välttämättä tarvitse olla tuottava viljelymaata sinänsä. Se voi myöskin olla sellainen alue, joka jolla on sinänsä arvoa. Se voi siis liittyä tähän, eli tässä kysymyksessä on edistetty myönteisellä tavalla, koska emme voi ajatella sitä, että tilaa tai maata otetaan elintarviketuotannosta pois ja jollakin syyllä. Eli se jos näin tehdään, niin sillä, siinä pitää olla hyvä syy liittyen ekologisiin arvoihin ja biodiversiteettiin. Ja sitten tästä luvusta tai arvosta teidän mielestänne, tai te varmasti pitäisitte parempana kymmentä prosenttia, ja varmasti tässä asiassa liikutaan pois siltä siitä suunnasta, mistä, mitä itse toivoisitte, mutta jälleen kerran parlamentilla on ollut kiinnostavia ehdotuksia. Eli se, että voidaan aloittaa jostakin tietystä luvusta ja sitten siirtyä korkeampiin äh, lukuihin sitten, kun äh, tilan pitää pystyä kehittämään tilansa. Mutta pyrin nyt vain tässä olevan avoin teidän kanssanne ja puhun niistä kehityksistä, joita on tapahtunut. Ja maaliskuussa näette selvästi, mikä neuvoston kanta on. Ja tämä on se kanta, mitä minun pitää puheenjohtajana myös itse puolustaa. Sitten kun ajatellaan tätä pysyvää ää, laidunmaata, tämä on sellainen asia, joka ei koske monia jäsenvaltioita. Me ollaan hyvin pieniä aloja ja on jo tietoja rajoitteita, että kuinka, kuinka paljon tällaista maata voidaan käyttää. Tällä hetkellä esimerkiksi maalle, äh, sellaiselle maalle kuin Irlanti, jonka nurmesta 85 prosenttia käytössä. Tämä on hyvin iso kysymys ja Ranskassa tilanne on toinen. Eli meidän pitää löytää käytännön käytännön ratkaisuja sille, että kuinka voimme tällaista nurmea käyttää. Ja myöskin mitä, millä viljalajeilla on arvoa. Kun ajatellaan proteiinikasvien viljelyjä ja muita, joita voidaan käyttää, jotta sitten saadaan tämä prosenttiluku täytettyä. Sitten yksinkertaistamiskysymys neuvostossa todellakin pyritään rankasti tähän yksinkertaistamiseen, mutta emme kuitenkaan halua sellaista maatalouspolitiikan uudistusprosessia, jossa tarvitaan paljon enemmän ihmisiä tekemään tarkastuksia ja viedään, viemään läpi näitä uudistuksia sääntöjä. Kun komissio teki ehdotuksen aluksi, jota muut sitten tukivat, oli, oli monet ilmaisivat huolen aiheensa byrokratiasta ja siitä, että mitä tapahtuu, kun otetaan käyttöön nämä uudistukset. Ja neuvoston kanta, sitten kun se saadaan valmiiksi, on sellainen, että asia olisi mahdollisimman yksinkertainen tilanpitäjille ymmärtää ja toteuttaa, ja, ja että siinä olisi mahdollisimman vähän hallinnollista taakka. Eli tämä on sellainen yksi huolenaihe, joka on ollut mukana monissa asioista, joita me olemme käsitelleet, ja myös parlamentti tämä varmasti ottaa huomioon. Ja myöskin ministerit keskittyvät tähän yksinkertaisen, yksinkertaistamiseen, koska meidän pitää todellakin löytää budjetit sen tekemiseksi omissa maissamme. Sitten Linnan ehdotus ja kysymykset. Ensinnäkin tästä yhteisestä kalastuspolitiikasta. Tärkeimmät asiat tässä ovat nämä poisheitot ja kuinka me lopetamme tämän käytännön, jota ei voida hyväksyä. Eli kalastajien pitää heittää pois hyvin suuria määriä kaloja ja me olemme itse ottaneet käyttöön Irlannissa sellaisen käytännön, että me arvioimme omat kalastusaluksemme ja niiden poisheitto-ongelman. Ja se on erittäin suuri ongelma. Eli jotkut heittävät pois 40 prosenttia saalista. Ja tämä on sellainen käytäntö, joka pitää lopettaa. Ja hyvin suuri myönteinen asia tässä kalastuspolitiikan uudistuksessa on se, ja toivottavasti tämä tapahtuu meidän puheenjohtajakaudellamme ja tämän parlamentin virkakaudella, me voimme tehdä todellakin suuren muutoksen kalastuspolitiikassa Euroopan unionissa siten, että se olisi kalastusteollisuuden etujen mukaista ja myöskin ihmisten etujen mukaista, ihmisten, jotka ovat huolissaan tästä kalastuskantojen tilanteesta. Ja tämä poisheitto liittyy tähän suurimpaan sallittuun saalismäärään. Meidän pitää pohtia sellainen mekanismi, jolla pyrimme tai pääsemme toteuttamaan tätä uutta, uusia, uusia sääntöjä, ei vaan niin, että me keksimme uusia sääntöjä ja teollisuuden ala ei itse halua näitä toteuttaa, vaan meidän pitää yhteistyössä tätä toteuttaa Omassa maassamme meillä on melko pieni laivasto, mutta meillä on kuitenkin erittäin hedelmälliset kalastusalueet Irlannissa. Ja irlantilaiset kalastavat vain osan kaloista. Meillä on espanjalaisia, portugalilaisia ja niin edelleen eri maalaisia kalastusaluksia meidän vesillämme ja meidän pitää valvoa tätä, mutta meidän pitää saada teollisuuden ala tähän mukaan, koska muuten meillä on erittäin paljon ongelmia. Me emme pysty toteuttamaan tätä valvontaa ja siksi todellakin odotan sitä, että pääsemme parlamentin ja komission kanssa näihin kolmikantaneuvotteluihin ja pystyisimme saamaan aikaiseksi käytännön läheiset keinot tehdä jotakin todellakin käytännössä, jotta voimme puuttua tähän suurimpaan sallittuun saalismäärään ja näihin sääntöihin, jotta maiden pitäisi omilla alueillaan pystyä tekemään tai saamaan aikaiseksi yhteisiä sääntöjä sen sijaan, että me käytäisiin läpi pitkiä ja aikaa vieviä yhteispäätösmenettelyjä. Nämähän harmittavat kaikkia myöskin täällä toimielimissä. Joten yhteisessä kalastuspolitiikassa pyrimme saman aikaiseksi neuvoston kannan ensi kuuhun loppuun mennessä tästä yleisestä asetuksesta ja sitten rahastosta tämä tapa saadaan aikaiseksi todennäköisesti huhtikuun loppuun mennessä. Ja menemme tässä yhtä tai yhtä, edistymme yhtä aikaa parlamentin kanssa, kun ajattelemme parlamentin päätöksentekomenettelyä, että parlamentti saa oman mandaattinsa neuvotella näissä kolmikantaneuvotteluissa. Ja pyrimme sitten ikään kuin pitämään itsemme tai toisemme ajan tasalla, jotta nämä aikataulut etenevät samanaikaisesti. Meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu ja jos nyt sitten tästä lipsutaan, niin sitten niin tapahtuu ja sitten Liettuan pitää puheenjohtajakaudellaan edistää näitä. Tai sitten suurien maiden puheenjohtajakausilla pyritään saamaan nämä asiat päätökseen parlamentin vaalit on tulossa ja sitten sen jälkeen tulee uusi komissio ja niin edelleen, joten olisi erittäin huono asia, jos me emme saisi tätä yhteistä kalastuspolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa sovittua ennen näitä suuria muutoksia tai suuria tapahtumia 2014 vuonna. Sitten Chris Davis ja Lynn ottivat esille tämän toimielinten välisen ongelman. On olemassa todellinen ongelma parlamentin ja neuvoston välillä, kun ajatellaan sitä, että kuinka ne tulkitsevat Lissabonin sopimusta. Ja päätöksenteko toimivaltuuksia, kun ajatellaan näitä monivuotisia kalan hallinnointisuunnitelmia. Ja tässä ensi viikolla ensimmäisessä neuvosto kokouksessa on ohjelmassa eh, lounaalla jo tämä toimielinten välinen kysymys ja pyrimme edistymään siinä asiassa, mutta eh, sanon tämän aika suoraan, tästä tulee vaikeaa. Parlamentissa on, eh, ollaan hyvin herkkiä tässä asiassa, kun ajatellaan Lissabonin sopimuksia ja päätöksentekomenettelyä, ja myöskin neuvostossa on ihan yhtä herkässä tunteet tässä asiassa, joten meidän pitää todellakin pystyä ottamaan huomioon molemmat kannat ja sitten poliitikoina pyrkiä edistymään tällä alueella, koska tämä al- auttaisi tätä kokona- koko ma- maatalouspolitiikan uudistumis- uudistamiskysymystä. Sitten tämä pihvikysymys. Tämä on ollut paljon esillä Iso-Britannia ja Irlannin mediassa ja on ollut suuri huolenaihe. Ne, jotka eivät tiedä, mitä on tapahtunut, meillä on elintarviketurvallisuusviranomainen Irlannissa, joka tekee minun ministeriössäni töitä, tekee töitä esimerkiksi avoimuus ja merkintä ja kuluttajakysymyksissä. Irlannissa otetaan otoksia eri tuotteista – säännöllisin väliajoin. Ja tällä hetkellä tehdään DNA-testejä näistä otoksista, jotta saadaan selville, että mitä ruoka oikeasti sisältää. Ja kun otettiin naudanlihapihveistä näitä näytöksiä yhdessä kahdeksassa yhdessä naudanlihapihvistä löydettiin hevosen lihaa pitoisuuksia li, hyvin, liian suuri määrä. Tämä ei ole hyväksyttävää ja tällä hetkellä tätä tutkitaan, tutkimuksessa edistytään, mutta tämä vaatii sitä, että meidän pitää ottaa enemmän otoksia näistä pihveistä ja tämä tuotantolaitos on lopettanut tuotantonsa tällä hetkellä toistaiseksi ja suurin osa näistä tuotteista tuotiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa oli tuotantolaitos, jossa oli samanlainen ongelma. Ää, hevosia sian ää, DNAn osalta ja olemme saaneet joitakin ohjeita elintarvike valvontaviranomaiselta ja näihin, siihen, että näitä otoksia löytyi, niihin voi löytyä moniakin syitä liittyen siihen, että miten näitä, tätä lihaa on kuljetettu. Eli lihaan voi joutua pieniä määriä, pieniä määriä muita, muita lihoja esimerkiksi siinä, kun liha on ollut teurastamossa tai pakkamossa tai jossakin muualla. Mutta sitten kun löytyy suurempia määriä, 15-20 prosenttia toisen lihan DNAsta, tämä, tätä ei voida selvi, selittää tällaisella satunnais tilanteella, vaan siinä tarvitaan selvitys siihen, että mitä on tapahtunut. Ja tätä tutkitaan tällä hetkellä. Tiedän, että elintarvikevalvontaviranomainen Irlannissa on yhteis, tekee yhteistyötä Iso-Britannian elintarvikevalvontaviranomaisen kanssa, mutta haluan kuitenkin korostaa yhtä asiaa, koska tämä on tärkeää. Todellakin ei ole minkäänlaista elintarviketurvallisuusongelmaa tai kysymystä. Tässä kyse on jäljitettävyydestä ja merkinnöistä koska monissa Euroopan maissa syödään hevosen lihaa koko ajan. Eli meidän ei pidä nyt tässä luoda minkäänlaista suurta ongelmaa, jota ei ole olemassa elintarviketurvallisuuden alalla. Kysymys tässä on se, että kuluttajat haluavat tietää, mitä he syövät, ja heillä on oikeuskin tietää, mitä he syövät. Ja me pyrimme testaamaan ja jäljittämään ja merkitsemään näitä lihatuotteita, jotta kuluttajat todellakin tietävät, mitä he syövät. Eli siinä tässä on kysymys ja toivottavasti lähitulevaisuudessa saamme tietoa siitä, että kuinka tämä pääsi tapahtumaan. Sitten kiitoksia Chris Davisille hänen kommenteistaan liittyen eiliseen valiokuntakokoukseen. Ja haluan vain toistaa nämä asiat, joita sanoin eilen. Pyrimme edistymään näissä toimielinten välisissä kysymyksissä. Ja myöskin haluan pyytää, että tämä valiokunta ja muut eh, parlamentin edustajat tekisivät yhteistyötä puheenjohtajan kanssamme näissä eh, uudistuksissa YMPn ja YKPn alalla, jotta saamme nämä loppuun. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja sitten menemme seuraavalle kyselykierrokselle. Meillä puheenvuoro täällä edustaja Auken, eh, Dagmar Roth-Berend, Morkunaite, Schilder, Schnellhardt, Gerbrandi, Okoni. Ja unohdinko jonkun vielä, koska sitten päätän puhujalistan. Niin, kyllä, olette mukana. No välillä se tunne, erityisesti kun on elintarvikemerkinnöistä öö, kyse, niin olemme välillä vähän tiukempia eläinrehun suhteen kuin oman rehumme suhteen. Ja tämä on keskustelu, jota meidän on käytävä täällä valiokunnassa, mutta myös muualla. Edustaja Rotberen. Kiitoksia Matias. Kiitoksia ministeri. Lisään tähän puheenjohtajamme viimeisin sanoihin. Se oli hyvä alustus. Me olemme puhun englantia, joten ette tarvitse äh, kuulokkeita, mutta voisin puhua saksaakin, niin sitten äh, parannatte kielitaitoanne. No vasta 15 vuoden ajan olemme äh, olleet tiukkoja eläinrehun suhteen BSE-skandaalin jälkeen, ja tämä on hyvä alku. Jäsenvaltiot ilmeisesti etenevät ainoastaan kriisissä. Minun kokemukseni äh, viimeisen 23 vuoden ajalta äh, elintarvike- ja kuluttajansuojan ja eläinterveyden saralla on se, että aina vain silloin, kun syntyy kriisi, niin jäsenvaltiot ovat oikein pehmeitä ja myöntyväisiä, melkeinpä liukkaita, muuten eivät. Kun on kyse elintarvikemerkinnöistä, niin minusta on vieläkin aivan uskomatonta, ettei kaikkia ainesosia mainita. Jos kaikki ainesosat mainittaisiin, ja me emme ole menestyksekkäitä, niin minun on katsottava tuonne salin toiselle puolelle, kun ihmiset sanovat, mitä se on e, hankala salaa. Miten minä nyt merkitsisin joku salamin äh, ainesosa tai mitä? Äh, se on epäkäytännöllistä. Nyt me olemme siis jauhelihapihveissä. Ja äh, toivottavasti jauhelihapihvien kulutus laskee niin huomattavasti, että tähän asiaan reagoidaan sanotte, että tässä on kyse tuoteturvallisuudesta, mutta ei ole kyse siitä. On kyse siitä, että ihmiset haluavat valita. Ja on valtaisia määriä uskonnollisia ihmisiä, jotka kieltäytyvät syömästä hevosen lihaa uskonnollisista syistä tai on vielä suurempi osa ihmisiä Euroopassa, jotka eivät halua syödä minkä sianlihaa missään muodossa, joko uskonnollisista syistä tai koska he eivät pidä sianlihasta, eivät halua syödä sitä. Joten kun, silloin kun oli pieniä matoja kalassa, niin yhtäkkiä me saimme kunnolliset hygienisäännöt kalalle. Kun löysimme pieniä matoja kalasta 20 vuotta sitten, niin sitten meillä oli hygienia lainsäädäntöä kalasta, että kalan täytyy, sen sisälämpötilan täytyy olla joku tietty lämpötila 50 minuuttia pyynnin jälkeen. Tämä oli valtaisa kysymys Euroopassa, er-, enemmän Saksassa kuin muualla. Löydettiin noita pieniä matoja, jotka eivät ole mikään elintarviketurvallisuusongelma, mutta ihmiset olivat niin se oli niin vastenmielistä, että kukaan ei halunnut enää ostaa kalaa. Ja sitten meillä alkoi olla kunnollinen merkintävelvollisuus eläintuotteille. Ja nyt toivon, että naudanlihapihvien suhteen tapahtuu jotain jos tiettyjä osia ei merkitä, niin ainesosia ei mainita, niin silloin ihmiset huijaavat. Ei naudanlihapihvissä pitäisi olla muuta kuin naudanlihaa, mutta tämä on ihan kutsu Ja ö, olette olleet kolme vuotta tämän parlamentin jäsenä ja tiedätte, miten se toimii. Ehkä te myös haluaisitte ö, puheenjohtajavaltion ministerinä tehdä jonkinlaisen muutoksen ja tehdä aloitteen siitä, miten näitä merkintöjä voitaisiin parantaa. Jos todella tarkoititte tämän vakavasti siis. No, te puhuitte eri mielisyyksistä kalastuspolitiikan saralla. Olen iloinen siitä, että Linda muistutti siitä, että äänestystulos maatalousvaliokunnassa ei tarkoita samaa kuin äänestystulos täysistunnossa. Siinä on valovuosia siellä välissä. Meillä oli viime viikolla ryhmässämme äänestys Strasbourgissa. Se meni tiukille. Ja mikä ikinä kompromissitulos maatalousvaliokunnassa äänestyksessä voittaakin, niin se ei varmastikaan ole täysistunnon äänestystulos. No niin, puhuitte sitten viljelykierrosta ja viljelyn monimuotoisuudesta ja puhuitte myös maaperän laadusta. Ja kyllä, maaperän laatu on parannettava ja on käytettävä vähemmän kasvinsuojeluaineita ja torjunta-aineita ja kaikkea muuta joita tarvitaan kulutuksen lisäämiseen. Ennen vanhaan kaikki maanviljelijät itse järjestivät tällaisen viljelykierron. Tämä oli hyvää maataloutta. Mutta te sanoitte, että viljelykierrontoa on vaikeampi valvoa ja sanoitte, me haluamme panna sen helposti täytäntöön ja saada sen yksinkertaistettua, jotta se olisi halvempaa. No, äh, ihan ok pointti, mutta äh, jos sitten sanotaan, että kun meillä on tällaista viljelyn monimuotoistamista, niin sitten me voimme lähettää sinne lentokoneen, joka mm, äh, tarkastaa pellot infrapunalla, niin se on helpompi kuin silloin, kun on viljelykiertoa. Ja jos me oletamme, että puolet maanviljelijöistä haluaa kuitenkin huijata, en tiedä onko näin. Onko tämä paras lähestymistapa? Kyllä minä ymmärrän tämän monimuotoistamisen, mutta silloin teidän täytyy olla tiukkana monimuotoistamisen suhteen. Ja, ö, ö, eri lajien määrästä eri alueilla. Mutta jos samanaikaisesti sanot, että ei viljelykiertoa, niin silloin ei voi teitä tukea, eivätkä monet muutkaan. Sitten täytäntöönpanosta ja byrokratiasta. Minä vähän pelkään, että nyt teemme asioita vähän liian helpolla. Jos haluamme tehdä asiat helpolla, niin silloin olisimme voineet, te sanoitte esimerkiksi, että halusitte aloittaa kolmikantaa neuvottelut naudan sähköisestä merkinnästä. Me olisimme voineet ottaa sen pakollisena käyttöön, me emme hyödyntäneet sitä täällä parlamentissa, mutta tekään ette hyödyntäneet tuota mahdollisuutta. Me olisimme voineet tehdä tästä sähköisestä nautojen merkinnästä mm, pakollisen viiden tai kymmenen vuoden sisällä, emmekä tehneet sitä. Jos olette sitä mieltä, että se olisi helpompi tehdä toisella tavalla, voisimme tehdä sen myös kalastuspolitiikassa. Jos haluamme olla johdonmukaisia, niin silloin meidän täytyy tehdä asiat yksinkertaisesti ja panna täytäntöön yksinkertaisesti kaikilla aloilla. Kalastuspolitiikan uudistuksessa sitten minä pahoin pelkään, että jos te uskotte, että tuolla ne valtaisa määrä rahaa, 40 prosenttia budjetista voidaan käyttää tavalla, joka on helposti täytäntöön pantavaa, yksinkertaistettua ja niin poispäin. Sitten olen sitä mieltä, että meidän täytyy vain antaa maanviljelijöille shekki ja sanoa, että tehkää sillä mitä haluatte, koska muuten epäonnistutte ainakin näillä ehdotuksilla. Ja sitten viimeinen asia, ja päätän puheenvuoroni sitten siihen, kalastus ja saaliin pois heitto. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meillä on ongelma, jos jokaisen pyynnin yhteydessä syntyy valtaisaa poisheittoa, mutta jos annatte mahdollisuuden käyttää tätä poisheittoa, niin silloin teidän pitäisi tehdä joustavammaksi se, missä kalastetaan. Eikö poisheiton ongelma ratkeaisi verkkoon? joukkojen koolla. Siis meillä Chris Davis olisi varmasti samaa mieltä, jos hän olisi täällä. Tämä on tämä vanha keskustelu siitä, että minkä kokoisia verkkoja käytetään pyynnissä. Kiitoksia kollega Morkunainen. Ačiū pirmininkė. E, ministrė, labai malonu Jūs e, šiandieną čia matyti ir tikrai labai malonu klausytis tokių e, išsamių atsakymų ir išsamaus pristatymo pirmininkavimo. Kiitoksia. On mukava, että olette päälleet päässeet tänne paikalle. Olin tyytyväinen kuullessani näitä vastauksia. Oma maani on vuorossa kuuden kuukauden kuluttua. Toivottavasti selviämme tehtävästä yhtä hyvin kuin tekin. Te olette puhuneet yh- yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen liittyen tähän hallinnolliseen puoleen maanviljelijöiden osalta. Haluaisin tietää, kuinka te näette asiat. Ensinnäkin me maanviljelijöille koituu paljon hallinnollista taakkaa. Toisaalta maanviljelijät ovat parhaimmassa tilanteessa ja tietävät, että mitä heidän pitää itse tehdä omien maidensa ja metsiensä osalta. Ja hallinnolliselta puolelta, kun katsotaan näitä asioita, ehkä kun ajatellaan eri maiden erilaisia määritelmiä, erilaisia tapoja viljellä, ja myöskin niiden velvollisuuksia tai suhteita kansainvälisiin järjestöihin. Haluaisin kysyä tässä yhteydessä teiltä, että mitä mieltä te olette tästä uudesta pyrkimyksestä lisätä hallinnollista taakkaa, joka on koituu maanviljelijöille näissä toimenpiteissä. Sitten toinen kysymykseni liittyy yhteisen maatalouspolitiikkaan ja viherryttämiseen. Olemme paljon puhuneet viherryttämisestä parlamentista ja on sanottu, että se on erittäin tärkeä elementti. Tämä on varmasti totta, mutta on kuitenkin todennäköistä, että jos maanviljelijät eivät suostu näihin viherryttämistoimiin, niin he menettävät osan tuestaan. Eli heitä ei varmasti tai heitä rangaistaan sitten yksi asia, joka huolestuttaa Baltian maita, erot liittyen suoriin tukiin. Eli tässä pitäisi olla oikeudenmukainen. Osaldas. Edustaja Schalder. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Mekin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi. Hän on minun omasta maastani ja toivon, että Irlannin puheenjohtajakaudella tapahtuu suuria asioita. Haluaisin todeta, että tämä hevosen liha, skandali hevosen liha, naudan liha, jauhlia pihveissä, tämä todettiin Irlannissa, mutta se on EUn laajuinen ongelma. Minun on todettava, että monet meistä yrittivät saada aikaan kunnianhimoisen lainsäädännön ja meitä vastassa oli kuitenkin teollisuuden voimakas lobbailu. Haluaisin sanoa, että kuka tahansa, joka ei tukenut tuota kunnianhimoista esitystä, joka ei täysin mennyt täällä parlamentissa lävitse, hänen tulisi pohtia, mitkä olivat tästä seurauksia, koska ei voi olla sellaista tilannetta edelleen, jossa vain 99 prosenttia, kuten Linna sanoi, vain 9 prosenttia lihasta, joka on että tämän lihan alkuperä on selvitettävissä. Tämä on siis EU-laajuinen ongelma, johon tulisi tarttua. Me yritimme tarttua siihen ja osittain epäonnistuimme siinä. Kysymys, jonka haluaisin kysyä ministeriltä, liittyy tähän terveelliseen meriympäristöön ja kalastoon kalastukseen se, että pidetään kalastusta elinkelpoisena kautta yhteensä. Miten puheenjohtajavaltio tulee tukemaan paikallisia alueellisia kalastuslaivastoja ja suojelemaan rannikkoympäristöä. Kiitoksia Hotschnellha. Kiitoksia ministeri. Kyllä minä olen innostunut, miten selkeästi te vastaatte, mitä selkeitä näkemyksiä teillä on. Kyllä siitä on hyötyä, että joskus täällä parlamentissa tehnyt työtä sitten ymmärtää, miten tämä toimii. No sitten viherryttämistä. Äh, paljonhan täällä on sanottu, mutta se mitä minä kuulun omilta maanviljelijöiltä, niin he sanovat, että jos me äh, joihin kohdistuu näin paljon byrokratiaa, niin sitten mieluummin luovumme tästä, koska se aiheuttaa ylimääräistä taakkaa. E, siksi onnittelin teitä siitä, jos yrittää saada joustoa sinne, mutta jousto tarkoittaa lisää byrokratiaa ja meidän löydettävä kultainen keskitie. Tämä on tarpeen, jottei synny liiallista taakkaa. Edustaja Morkunaitehan tämän sanoi. Kyllähän meidän maanviljelijämme tietävät, mitä heidän täytyy tehdä. Kyllä heillä on viljelykierto. Ja jos komissio sanoo, että 70 prosenttia vain yhtä tuotetta, niin niin sitten olen viljelykierron jo katkaissut. Ei meidän näin tule toimia. Sitten tästä toisesta aiheesta myöskin näistä naudanliha pihveistä, hyvät naiset ja herrat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 20 prosenttia nadanlihaa ei ole hyväksyttävää. Se on rikos ja sitä on seurauksia. Ei tätä parempaa tilannetta saarata, saavuteta säätelyllä. Tämä on petos ja siitä on rangaistava. Sitten nämä asiat, jotka vielä ovat esityslistalla, olen iloinen, että eläinterveyslainsäädäntöä käynnistetään. Tämä on varmasti vaikea. Ja meidän täytyy muistuttaa siitä, että 2014 meillä on vaalit, eli jos tämä tulee maaliskuun lopussa, niin tuskin tällä kaudella voimme saattaa tätä päätökseen, mutta kyllä meidän pitäisi joku hyvä lähtökohta löytää, jotta voimme edistyä. Ensinnäkin tässä on kyse viranomaisten määräämien tarkastusten hinnoista. Tämä on tärkeä kysymys ehkä teilläkin näkemys tästä. Meidän ähm, Nykyisen sääntelymme mukaanhan meillä on kilpailun vääristymistä äh, eri jäsenvaltioiden välillä ja jopa samassa äh, jäsenvaltiossa 50 kilometrin säteellä äh, hinnat ovat 100 tai 200 prosenttia suuremmat tai pienemmät. Ja tämä johtuu siitä ehkä, että me ole säännellyt riittävästi tai ehkä liikaa. Meillä on tällainen perussumma, mm, mutta se on hyvin erilainen eri maissa, eikä näitä ole välttämättä listattukaan oikein. Kun tätä asetusta uudistetaan, niin tuli myös kolme muuta ehdotusta, kuten esimerkiksi Espanjassa kerran oli, että nämä maksut maksetaan verojen kautta, eli että yritys itse ei joudu näitä maksuja maksamaan, tai sitten on joku summa per eläin ja sanotaan, että jokainen yrittäjä tai jokainen hallinto jossain piirissä tai maassa voi mennä 30 prosenttia yli tai alle tuon perussumman koska palkatkin ovat kovin erilaiset. Nämä olivat näitä ehdotuksia, e, joista keskustelimme. Ehkä me voisimme löytää paremman ratkaisun, jos lähdemme näistä ehdotuksista ja tällä tavoin vältämme sitten tämän kilpailun vääristymisen. Sitten toinen asia ovat nämä viranomaisten tekemät lihan tarkastukset. Olemme jo huomanneet, että nykyiset lihantarkastukset eivät pysty tunnistamaan zoonooseja ja niitä ehkäisemään. Meidän täytyy katsoa, mitä teemme. Ehkä voisitte jotain sanoa, mitä neuvostolla ja, tai komissiolla on mielessä tämän asian suhteen. Ja kun me näistä asioista puhemme, niin meidän täytyisi keskustella julkisemmin, järjestää keskustelufoorumeja mahdollisesti myös neuvoston puolelta, jotta saisimme mahdollisimman pian julkisen keskustelun käyttöön jotta saamme aikaan hyvän lopputuloksen. Puhuitte myöskin kotieläinten ei-kaupallista teurastamisesta. Tässähän Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana pääsimme jo eteenpäin ja olemme hyvällä tiellä, mutta haluan äh, tämän tässä sanoa, koska tässä ovat myös kollegat mukana, jotka ovat mukana tässä keskustelussa. Se, mikä liittyy näihin delegoituihin säätydöksiin, niin siitä emme voi perääntyä, koska tämä on jo minimi. Kyllä parlamentilla on oikeus sanoa sanansa mm, senkin jälkeen, kun asetus on hyväksytty. Tämä on vaikea kysymys, koska tästä aina vaan keskustellaan komission ja parlamentin kesken pääasiassa, mutta te neuvostona voitte äänestää sitä vastaan vain, jos äänestätte yksimielisesti. Mutta ei parlamentti tässä asiassa voi liikkua, koska kaikki ryhmät ovat sitä mieltä, että meidän pitää pysyä tiukkoina tässä asiassa. Ja tässä on kyse parlamentin vallan varmistamisesta, emmekä me voi tässä asiassa perääntyä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Gerben Jangerbrandi. Thank you, Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja kiitos ministeri siitä, että olette paikalla tänään. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, Meillä oli sellainen tunne, että lopultakin sekä kalastuspolitiikka että maatalouspolitiikka olisivat sellaisia, että niissä heijastuisivat 500 miljoonan kansalaisen intressit, eivätkä vain niiden, jotka ovat suoraan, suoraan osallisia tässä politiikassa, mitään kalastajat ja viljelijät. Rehellisesti sanottuna olen ylpeä siitä, mitä tässä talossa tähän mennessä on tapahtunut kalastuspolitiikan alueella – koska näyttää siltä, että me tuomme nyt sellaisia tuloksia, joita Lissabonin sopimus lupasi. Maatalousvaliokunta tässä talossa tekemään päinvastaista. He näyttävät jopa vahvistavan loppaidioiden voimaa maatalouden sektorilla huolimatta intresseistä, joita on kaikilla muilla 490 miljoonalla ihmisellä Euroopassa. Minun kysymykseni teille kuuluu, Onko jo muodollisia neuvotteluja avaintoimijoiden kesken tämän valion, talon maatalousvaliokunnasta ja neuvostosta koskien lopullista sopimusta. Tiedän, että kalastuksen alalla ei ole mitään neuvotteluja, koska ei tule syntymään ensimmäisen käsittelyn sopimusta, mutta mitä on tapahtumassa epävirallisesti? Nämä muutamat avaintoimijat, joita tässä talossa on, ovatko he ja muutavat toimijat neuvostosta jo päättämässä epävirallisesti, miten 350 miljoonaa euroa tullaan käyttämään tulevina vuosina. Te sanoitte jotakin mielenkiintoista niistä huomattavista eroista, joita on Kyproksen ja Ruotsin välillä. Maantieteellisesti olette aivan oikeassa tässä. Me tarvitsemme melkoista joustavuutta, jotta voimme käsitellä näitä eroja. Nämä maat, kuten muutkin maat Euroopan unionissa, ovat yhdessä asiassa kuitenkin hyvin samanlaisia. Ne eivät näytä olevan kiinnostuneita kriteereistä, jotka liittyvät eurooppalaiseen rahaan, vaan pelkästään rahasta, ja katsovat Brysseliä tietynlaisena säästöpossuna sen sijaan, että kysymys olisi instituutiosta, jolla olisi selkeitä poliittisia tavoitteita. Jos te katsotte esimerkiksi Euroopan tilintasustuomioistuimen kertomuksia, on aika tuskallista nähdä, miten harvat tavoitteet saavutetaan eurooppalaisilla varoilla. Ja hyvin pitkälti tämä on jäsenvaltioiden vastuulla. Jos katsotaan maatalousympäristöohjelmia, nämä ovat niin joustavia, että jäsenvaltiot voivat käsitellä niitä sellaisella tavalla, että varat siirtyvät viljelijöille ilman, että luonto tai ympäristö mitenkään yleisesti hyötyisivät tästä. Ja minusta tämän ei näyttäisi olevan näiden varojen yleinen tavoite kuitenkaan, joten minulla on tässä valtaisa ongelma. Minä ymmärrän, että viljelijät tarvitsevat hiukan enemmän joustavuutta, eivät pelkästään näitä viherryttämisen toimia, joita komissio esittää, mutta eikö olisi jotakin muuta syytä siihen, mitä jäsenvalti, miksi jäsenvaltiot haluavat tätä joustavuutta? Siksi, että ne eivät ole kiinnostuneita kriteeristä, ne eivät ole kiinnostuneita viherdyttämistoimista, ovat kiinnostuneita pelkästään rahasta. Ja miten löydetään tasapaino riittävän joustavuuden osalta, jotta voitaisiin olla tehokkaita, mitä toimenpiteisiin tuli, ilman että olisi liikaa joustavuutta niin, että jäsenvaltiot eivät saisi tilaisuutta olla toteuttamatta mitään tavoitteita eurooppalaisella elossa politiikassa, vaan saisivat pelkästään rahaa. Kiitoksia Sofia Koni. monsieur Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri. Olen iloinen, että voin tavata teidät täällä valiokunnassamme ja haluaisin sanoa kaikille kollegoille, ministerille, äh, tulkeillekin hyvää vuotta 2013 ja teille, hyvä ministeri, oikein hyvää ensimmäistä puolivuotiskauttanne. Ja mitä tulee tähän hevosen lihan, kaikki on jo sanottu. Itse olin esittelijänä mietinnössä, jossa käsiteltiin lihaa. Tästä on sanottu jo paljon, mutta ainoa asia, jota haluaisin vielä täydentää, on se, että tämä ongelma, joka liittyy liittyy tähän tapaukseen Irlannissa ja Isossa Britanniassa. Tähän liittyy tiettyjä kysymyksiä. Sanoitte, että tähän ei liity kansanterveydellistä ongelmaa. Tämä on ihan selvä. Tässä kyse ei ole siitä, mutta on kuitenkin skandaali, että itse söisin hevosen lihaa, kun ajattelen, että söisin naudan lihaa. Eli kyseessä on kansalaisten suojelukysymys ja eettinen kysymys. Eli meillä pitäisi olla näissä merkintä kysymyksissä hyvin kunnianhimoinen teksti, joka saisimme aikaiseksi. Meidän pitää suojella kuluttajia, mutta meidän pitää myös ajatella tätä tuotanto- tai teollisuuden alaa. Eli niiden pitää todellakin pystyä oikealla tavalla tuottamaan lihaa. Ja tähän liittyy tällainen oikeusvarmuus tai epävarmuustilaisuus, eli ja, ja mahdoton, tai se, että he eivät pysty investoimaan. Meillä pitää saada aikaiseksi sellaiset säännöt, jotka suojelevat myöskin oikeus, eh, oikeudelliselta kannalta tätä teollisuuden alaa. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän ongelmaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tähän liittyy myös valvontakysymys koska tässä oli todellakin ongelma tämän lihan osalta, mutta kaikki tiedämme, että kaikki tuotteet, joita tuodaan Euroopan unionin ulkopuolelta Euroopan unioniin, meillä on sellaisia tuotteita, jotka eivät ole aivan meidän sääntöjen mukaisia ja niiden odotuksien mukaisia, mitä me niiltä odottaisimme. Eli mm, meillä voi olla todellakin ongelmia elintarvikemarkkinoilla teollisuuden alalla. Sitten OG, OMG eli kysymykset, nämä geenimuunnellut ää, tuotteet. Tämä on sellainen asia, joka on ollut esillä eilen. Ää, Fredrik Vincent, terveyskomissaarin tiedottaja, sanoi, että komissio ei aio esittää minkäänlaista viljelyyn valvontalupaa jäsenvaltioille Eli tarkoitus on löytää kompromissi jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin välillä liittyen tähän direktiiviehdotukseen eh, geenimuunnelluista viljelyistä. Tästähän on puhuttu jo hyvin, hyvin kauan tästä asiasta. Eli mikä on Irlannin puheenjohtajavaltion kanta tähän aiheeseen, joka minun mielestäni on erittäin tärkeä, ja kuinka te aiotte eh, taata sen, että sisämarkkinat toimivat hyvin kun pitää myös samalla saavuttaa tällainen yhteisymmärrys jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten puheenjohtaja haluaisin tietää, että missä on Kroatian tulkikoppi, koska haluaisin kuunnella, kuunnella Kroatia, mutta en nyt näe täällä tätä koppia. Eli mikähän on se kopin numero? 13 siellä. Ah, hyvä, kiitoksia. Ja, vielen dank und Viel Spaß bei der Verdolmetschung. <laughs> Paljon. <laughs> Pitäkääpä hauskaa Kroatin parissa. Ja sitten eh, edustaja Auken viimeisenä. Eh, in my poor English. Minä puhun ihan lyhyesti ja eh, huonolla englannillani. Haluaisin vain äm, ehm, puhua näistä GMOista. Olen myös vetoomusvaliokunta jäsen ja sinne mehiläiset tulivat maanantaina itse asiassa mehiläisten hoitajat, koska heidän täytyy käyttää äh, GMO-kasveja tavalla tai toisella. Ja komissio on juuri äh, päättänyt äh, muuttaa lainsäädäntöä ei GMOiden välttämiseksi, vaan ongelmien välttämiseksi. Ja mehiläisten hoitajille ja kuluttajille ja myös mehiläisille tämä ei ole hyvä tapa toimia. Vain siksi, että ei ole tahdonvoimaa. välttää GMOta hunajassa ja siitepölyssä, jota mehiläiset saavat. Joten kysyn teiltä, ettekö voisi nyt kun puhutte naudanlihasta, niin myös vähän ajatella mehiläisiä ja kuluttajia, mehiläisten hoitajia niin, että voimme olla varmoja, että kun ostamme hunajaa ja siinä ei ole mitään merkintää, jossa sanotaan, että eh, jotain GMO-kasveja tässä on taustalla, eh, koska tämän takiahan eh, tätä lainsäädäntöä muutettiin, jotta näistä merkinnöistä päästäisiin eroon, niin että ainakin se tiedettäisiin. Tai sitä ei tiedetä. Se ei, tarkoittaa, että ei ole luottamusta tuotteeseen. Joten toivoisin, että neuvosto auttaa meitä estämään komissiota olemaan liian käytännönläheinen ja kohtelemasta GMOita ja Monsantoa liian hellin käsin. Kiitoksia, hyvät kollegat. Ja nyt ministeri, teillä on puheenvuoro niin, että voitte kommentoida ja vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Well, uh, there was a lot of questions there, uh, so... Kiitos. Tässähän tulikin paljon kysymyksiä. Pyrin nyt vastaamaan niihin mahdollisimman kattavasti. Ensimmäinen kysymys tai kaikki kommentit, jotka liittyivät tähän merkintäkysymykseen. Nämä ovat todella hyviä kommentteja. Kuluttajien pitää tietää, mitä he syövät. Ei ole mitään vaatimuksia tuottajien osalla tällä hetkellä merkinnöistä, mutta monet ihmiset varmasti haluaisivat eh, näiden jalostettujen elintarvikkeiden osalta tämä. Ja me edistymme tässä asiassa ensi vuoden alusta käsittelemme näitä merkintöjä lihatuotteiden osalta ja muut lihatuotteet tarvitsevat tämän alkuperäismerkinnän, on kyse siis sitten sianliha tai lammas tai mikä tahansa. Mutta nyt puhun henkilökohtaisesti Irlannin ministerinä tässä. Meidän prioriteettimme tällä hetkellä on päästä selville siitä, että kuinka tämä ongelma oikein sai alkuunsa. Ja tämä osoittaa sen, että meillä on hyvin tiukkoja tiukat valvontajärjestelmät Irlannissa. Se, että tämä asia tuli esille ylipäätään osoittaa tämän ja ja elintarviketurvallisuusviranomainen käyttää tällaista DNA-testausjärjestelmää ja tämä osoittaa sen, että kuinka vakavasti me otamme nämä asiat ja ympäristön kannalta, jos katsotaan esimerkiksi naudan tuotantoalaa Irlannissa, me olemme ensimmäinen maa maailmassa, joka ei ainoastaan pyri vain vastaamaan siihen kysymykseen, että mistä nauta tulee, mutta me myöskin äh, mittaamme tätä hiilidioksidin jalanjälkeä naudanlihan tuotannossa, joten tämän vuoden loppuun mennessä esimerkiksi 32 000 äh, naudanlihan tuottajaa Irlannissa niin heidän osalta tarkistetaan tämä hiilijalanjälki heidän tila, tuotannostaan ja toivottavasti sen jälkeen pystymme sanomaan hyvin tarkasti kuluttajille, että mistä liha tulee ja myöskin, että mikä on hiilijalanjälki tästä, tältä eläimeltä, josta liha on tuotettu. Joten tämä skandaali itse asiassa, se on erittäin huono asia on huono asia, että se tapahtui, on, ja se, että me olemme eristäneet tämän asian. Kyseessä oli siis testaus, jonka turvallisuusviranomainen tehty. Meidän pitää tutkia, miten tämä tapahtui ja mitä mekanismeja me tarvitsemme, jotta tällainen ei toistuisi tulevaisuudessa. Mutta neuvoston puheenjohtajana en, minä olen hieman rajoitettu, minun pitää saada neuvoston kantaa eteenpäin ja tämä on sellainen prosessi, joka on meneillään liittyen näihin merkintöihin ja tämä prosessi jatkuu. Ymmärrän sen kommentin, mitä monet teistä sanoivat, se, että maatalousvaliokunnan kanta ei välttämättä ole sama kanta kuin mitä saavutetaan täysistunnossa yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyen, mutta tämä on sellainen asia, joka teidän on päätettävä. Kun parlamentti kokoaa viimeisen neuvottelukantansa yhteisestä maatalouspolitiikasta ja neuvosto tekee saman asian. Minun tehtäväni on johtaa näitä neuvotteluja ja teen tietysti parlamentin kanssa yhteistyötä ja työskentelen neuvoston puolesta. Eli tämä on sellainen asia, joka teidän pitää päättää, eli minä en oikein voi tähän asiaan puuttua. Mutta sitten liittyen tähän vuoroviljelyyn ja viljelylajien monimuotoisuuteen, tähän liittyy hyviä ja huonoja puolia monimpiin asioihin. Ja me teimme oman päätöksemme, koska meidän mielestämme oli helpompi valvoa ja täytäntöönpanta tätä ehdotusta. Ja komission sisällä te käytiin paljon keskustelua siitä, että pitäisikö jatkaa vuoroviljelyä vai viljelyä ja monimuotoisuuslähestymistapaa. Ja ymmärrän kyllä nämä argumentit molempien tapojen puolesta. Sitten tähän kysymykseen 40 prosenttia budjetista on tärkeää sanoa, että jopa komission ehdotusten osalta emme ole vielä nähneet, mitä nämä monivuotiset rahoituskehyspäätelmät ovat, mutta kun ajatellaan tätä YMP-budjettia, niin kyse on Euro, EUn kokonaisbudjetin osasta, joka lähti siis komission ehdotuksesta 37 prosenttia, mutta YMP on ainoa elementti, joka ei ole sidottu tulevaisuudessa, eli se kyseessä on todelliset maksut – 2013 vuodesta lähtien. Tämä ei ole indeksisidottu tai inflaatiosidottu, joten todellisuudessa tämä on tämä budjettiosuus joka vuosi, vuosi budjetista. Ja katsotaan sitten, että mitä monivuotisesta rahoituskehyskeskustelusta saadaan tulokseksi, mutta sanoisin, että vahva politiikka on erittäin tärkeä niistä syistä, mitä itse olette sanoneet, mutta myöskin elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Eurooppa, Euroopassa vielä tuodaan paljon niistä elintarvikkeista, joita käytämme, ja meidän pitää katsoa taata, että meillä on elinkelpoinen ja kestävä elintarviketuotantojärjestelmä ja myöskin yhteinen politiikka koko Euroopan unionin alalla. Jos me haluamme sitä, meidän pitää maksaa siitä. Eli tästä, tämän kanssa pitää olla ihan suorapuheisia ja selvä, selviä. No sitten nämä poisheitot. Valitettavasti poisheitto-ongelman ratkaiseminen ei ole niin helppoa, että voitaisiin vain puuttua verkkojen kokoon. Tietysti meidän pitää taata, että otetaan huomioon tieteelliset neuvot ja kaikki tekniset apuvälineet, jotta voimme puuttua tähän ongelmaan. Mutta osa ongelmaa on se, että pienemmät, nuoremmat kalat, joita ei pitäisi saalistaa, tule, tulet saalistetuksi, kun pyritetään, pyritään saalistamaan isompia kaloja. Ja me olemme ottaneet eh, eh, Irlannin eteläpuolella esimerkiksi käyttöön tiettyjä toimenpiteitä. Siellä on ranskalaisia ja brittialuksia, jotka pyrkivät kalastamaan. Olemme ottaneet tällaisen suuremman verkkosilmäkoon käyttöön. Tämä on erittäin tärkeä osa tätä poisheittoa Eh, strategia, mutta on myös muita ongelmia, esimerkiksi sekakalastuksessa, jos pyydystetään kahta, kolme, neljä, viittä, kuutta eh, lajia kaloja samalla verkolla, ja sitten jos saadaan kolme lajia, mutta ei kolmea muuta lajia, niin mitä näillä kaloilla tehdään, koska nämä kalat ovat samankokoisia, ne otetaan samasta syvyydestä samalla verkolla. Eli kuinka sitten järjestetään sellainen mekanismi, että päästettäisiin pois ne kalat, joita ei haluttu pyydystää. On tiettyjä asioita, joilla voidaan päästä eteenpäin, mutta emme pysty ratkaisemaan koko ongelmaa. Eli meillä tulee olemaan ongelmia sen osalta, että kalastajat kalastavat sellaisia kaloja, joita eivät saisi kalastaa. Ja tämä on ongelmallista. Miten voimme sitten vähentää näitä poisheittoja? Voimme näitä verkon silmäkokoja muuttaa, mutta nämä eivät riitä. Meillä pitää olla muita toimenpiteitä, joista keskustellaan tällä hetkellä neuvostossa. Eli on tärkeää olla yksinkertaistamatta tätä ongelmaa, koska se ei ole sellainen. Sitten niin, katson, että nyt kaikki kysymykset tulee tässä käsiteltyä olen tyytyväinen siitä, että meillä on Liettuan edustaja täällä mukana myöskin, koska Irlanti puheenjohtajakaudellaan on tietysti osa troikkaa. Irlanti, Liettua ja Kreikka ovat yhdessä yhteistyössä ja me pyrimme käsittelemään näitä asioita. Toivottavasti pyrimme pystymme Liettuan kanssa käsittelemään joitakin asioita ja Monet asioista, joita olen maininnut tänään, tulevat myös Liettuan käsiteltäväksi neuvostossa. Ja mielelläni teen yhteistyötä teidän kanssanne. Olen pannut merkille sen, että meidän pitää todellakin pohtia se, että teemme jotakin todellista YMPn uudistuksen osalta ja samalla sitten takaamme, että nämä uudistukset eivät vie paljon rahaa ja aikaa eri osapuolelta. Tällaisen tasapainoon pyrimme ja puhuin metsä, metsäkysymyksistä ja kestävyydestä ja toivottavasti saamme aikaiseksi sellaisen päätöksen, joka on helppo täytäntöönpanna, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä heiltä oikeastaan pyydetään. Sitten tämä Baltian maiden kysymys, se, että saisin, saadaan todellakin oikeudenmukainen osuus suorista tuista. Liettua, Latvia, Viro, olin siellä hiljattain puhumassa ministerien kanssa näistä asioista. Ja nämä jäsenvaltiot saavat oman tukeni. Siellä on edistytty hyvin näissä asioissa suorissa tuissa. Se, että suorat tuet per hehtaari saataisiin lähemmäksi keskimääräistä tukea tähän. Tässä on edistytty ministerin tasolla ja myöskin täällä parlamentissa, varma siitä. Sitten kommentit näistä merkinnöistä. Parlamentti on ollut hyvin kunnianhimoinen tässä asiassa ja neuvosto edelleen pohtii eri vaihtoehtoja ja komission ehdotuksia sitä mukaan, kun niitä tulevat, mutta en nyt halua puhua tästä liikaa ennen kuin tiedän, että mikä on mahdollista saavuttaa neuvostossa, mutta meillä varmasti tulee olemaan keskusteluja tästä lähitulevaisuudessa. Sitten YMP-uudistukseen ja kalastuspolitiikan uudistukseen. Mistä kalastuspolitiikassa on kyse? Pyritään kestävään kalastusyhteisöjen säilyttämiseen ja myöskin kalakantojen säilyttämiseen. Ja paras taku siitä, että meillä on kala, kalastus kalastustaloutta myöskin 50 vuoden päästä on se, että taataan, että meillä olisi kaloja vielä merissä. Ja siksi me puutumme näihin poisheittokysymykseen ja suurimpaan sallittuun saalismäärään ja niin edelleen. Ja myös parempiin kalastusvälineisiin. Sitten viherryttämisestä. tähän tulee uusia byrokraattisia vaatimuksia, mutta meidän pitää pitää ne minimissä ja tilintarkastustuomioistuin on meitä muistuttanut siitä, että kulut pitää pitää alhaalla. Sitten näistä virallisista valvonnoista. Me odotamme komission ehdotusta, joka varmasti saadaan maaliskuun paikkeilla. Ja sitten voimme muodostaa neuvoston kannan näistä kysymyksistä toivottavasti hyvinkin nopeasti sen jälkeen. Ja tähän liittyvät nämä delegoidut säädöksetkin. Sitten nämä suorat kommentit, joita saatiin tästä parlamentin äh, lähestymistavasta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen. Olen samaa mieltä osasta niistä, mutta en usko, että monet ministerit katsovat, että Brysseli olisi jonkinlainen maatalouden äh, säästöpossu. Jos ajatellaan tätä, mitä Euroopan unionissa tuotetaan tällä hetkellä äh, verrattuna 20 vuotta sitten, on tullut paljon muutoksia, kun ajatellaan jäljitettävyyttä ja myöskin johdonmukaisuutta muiden EU-direktiivien kanssa tai näiden täydentävien täydentäviin ympäristöehtoihin tai muihin kestävyyteen. Paljon on tapahtunut, koska maatalouspolitiikka on uudistettu ja siihen on investoitu rahaa, jotta nämä standardit olisivat ajan tasalle. Ja tämä YMPn uudistus on sitä, että uudistetaan tätä ajattelutapaa. Meillä on uusia haasteita, jota me olemme keskustelleet ilmastonmuutos, elintarviketurvallisuus ja kestävyys ja niin edelleen. Ja erityisesti pilari kakkosen osalta nämä asiat ovat se esillä. Ja näitä sitten pyritään muuttamaan seuraavalla kierroksella, ottamaan huomioon prioriteettikysymykset. Sitten lopuksi haluan myös toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Olen vaikuttanut siitä, että ihmiset ovat innokkaita <laughs> oppimaan kroatiaa. Tiedän, että tämä on osoitus siitä, mitä on tulossa, ja olen tietoinen siitä, että monet ihmiset ovat pyrkineet puhumaan englantia, koska minä puhun englantia. Ja tämä on muistutus siitä, että minun pitäisi tässä opetella muidenkin ihmisten kieliä. Sitten tästä GMO-kysymyksestä tämä valiokunta. Valiokunnassa on tästä paljon mielipiteitä ja tässä ei ole juurikaan edistytty neuvostossa, koska ei ole saatu enemmistöä tämän taakse. Ja kaikki, mitä me pystymme nyt puheenjohtajavaltiona tekemään, on arvioida sitä, että muuttuuko tämä tai onko tämä muuttunut. Kun ajatellaan eri jäsenvaltioiden kantoja. Ja on komission tehtävä myöskin esittää jotakin uusia ajatuksia, jotka ehkä muuttaisivat tätä äänestysmallia neuvostossa. Jos tässä päästään eteenpäin, tai jos halutaan päästä GMO-asioissa eteenpäin, ja myöskin ottaa huomioon tämä sisämarkkinoiden tilanne ja pysyvyys. Ja sitten viimeiset kommenttimme lisät, liittyvät mehiläisiin. Tiedän, että mehiläiskannat ovat hieman paineen alla Euroopassa tällä hetkellä kun ajatellaan näitä eh, sairauksia ja myöskin sitä, että kuinka käytetään tällaisia tuholaismyrkkyjä joissakin viljelmissä. Ja myöskin liittyy huolenaiheita näihin, liittyen näihin GMO-kysymyksiin, mutta on tärkeää sanoa, että tämä keskustelu liittyy yhteispäätösmenettelyyn. Tämä valiokunta luo oman kantansa, oman lausuntonsa näistä asioista, joita otit esille – joten luulenpa, että tärkeintä tässä on se, että tämä valiokunta luo oman kantansa, joka sopii teille. Ja sitten voidaan aloittaa keskustelut neuvoston ja komission kanssa ja saadaan tämä ehdotus vietyä loppuun. Niin, tässä on ollut paljon kysymyksiä. Pahoillani, jos en nyt pystynyt kattamaan kaikkia kysymyksiä, mutta pyrin nyt kuitenkin vastaamaan mahdollisimman moneen. Tässä on hieman aikapainetta. Kiitos mielenkiinnostani. Niin jos haluatte kirjoittaa minulle suoraan, ja tehkää toki niin. Odotan yhteistyötä kanssani seuraavan viiden kuukauden aikana. Kiitos. Vielen Dank, Herr Minister, für die Paljon kiitoksia, hyvä ministeri, tästä mahdollisuudesta keskustella, mutta myös mahdollisuudesta ottaa suoraan yhteyttä teihin. Tämä oli varmasti oikein hyvä vuoropuhelu, jota kävimme, äh, ja se osoitti, että äh, on myös jännitteitä äh, yhteisen maatalouspolitiikan alalla, mutta myös kalastuspolitiikassa. Tästä tulee jännittävää aikaa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, koska nämä kaksi alaa, jotka ovat teidän vastuullanne, niin nämä kaksi politiikan alaa ovat eh, Euroopan unionin eh, vastuulla ja siksi tämä on eh, koetin kivi meille. Meidän täytyy osoittaa, että pystymme toimimaan me voimme kiistellä, mutta lopuksi tarvitsemme kompromissin, jota voimme kaikki tukea. Siksipä teillä ja meillä on tässä erittäin suuri vastuu. Meidän täytyy olla tietoinen tästä, joten toivotan teille nyt hyvää toimintaa ja paljon menestystä. Varmasti sitä tarvitsette ja kiitoksia siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin ja teidän tarjouksenne koskee tietysti myös meitä. Eli jos voimme auttaa, jos teillä on ongelmia, voitte milloin tahansa kääntyä meidän, minun puoleeni tai kollegojen puoleen. Me olemme aina avoimia yhteistyölle. Kaikkea hyvää ja kiitoksia. So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister begrüßen, nämlich die Ja nyt haluaisin äh, toivottaa vielä erään ministerin, nimittäin äh, tuleva äh, li, äh, puheenjohtaja, valtioliiton puheenjohtaja, valtio, äh, terveysministeri on täällä. Tervetuloa, hyvä terveysministeri. Ja nyt meillä on kollega Ulmerin mietintö. Ehdottaisin, että hän tekee lyhyen alustuksen tähän mietintöön, koska muuten meille tulee aikataulupaineita. Herra Ulmer, tänään puheenvuoro. Dank. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin aivan lyhyesti esittää asian. Tässä on kysymys hyvin teknisestä mietinnöstä. Ensisesti on kysymys siitä, että tähän asti se turvallisuusnormit, tähän asti Euratomin määräykset, kootaan yhteen uudeksi asetukseksi. Tämä on esitys, joka tapahtuu kohdan 15 mukaisesti, joka koskee erityistä työtä työllisyysvaliokunnassa. Ja me siis olemme vain valmiita tekemään tarkistuksia joihinkin kohtiin, mutta olin itse asiassa kirjoituksissa kirjallisesti ilmoittanut jo suurimman osan siitä, mistä tässä on kysymys. Kysymys on uudesta lainsäädännöstä, joka saadaan uuden, uuteen tasoon, joka liittyy kysymykseen, joka koskee ionisoivaa säteilyä ja mit, sitä, miten ihmisiä voidaan suojella tältä säteilyltä. Keskeisintä on luonnollisesti se, että vältetään säteilyä, jos mahdollista suojellaan, jos ei muu onnistu. Ja sitten viime kädessä pyritään antamaan henkilökohtainen säteilysuoja varustelu Tunnen tämän ammatillisesta hyvin yli 30 vuotta. Minä Saksassa olen ollut säteilyn suoja työntekijä ja mitä tulee tähän säteilysuojeluun, on olemassa huomattava määrä Euratomin säädöksiä, jotka ovat perustana asialle. Nämä on niiden tavoitteet ovat pitkälti toteutuneet esityksessä. Sen lisäksi voin todeta, että asiat ovat hyvin käytännössä toteutettavia. Vaan yksi olennainen muutos, jota olen ehdottanut, ja se on kohta yhdeksän, jonka haluaisin poistaa kokonaan. Haluaisin, että tuo olisi oma säädöksensä, jonka osalta. Kenties komissio voisi esittää jonkinlaista aikataulua sille, miten se käsiteltäisiin, että saataisiin myöskin ympäristöeläimet, kasvit käsiteltyä asianmukaisesti. Ja uskoakseni joudumme tekemään kattavia tieteellisiä selvityksiä, joita saamme varmistetun tietoperustan tätä varten. Joka tapauksessa olisin iloinen, jos voitaisiin noudattaa suunniteltua aikataulua kaikesta huolimatta. Tähän asti minulla on ollut huonoja kokemuksia asiasta joten esimerkiksi lääketieteellisten tuotteiden uudelleenvalmistelu on edelleen kesken vuodessa 2007 aikoina. Me luvattiin, että esitys tulisi 12 kuukauden sisällä. 12 kuukautta on jo aikaa sitten ohitettu. Kiitos huomiostanne. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Paljon kiitoksia herra Ulmer ja seuraavaksi Michel Rivasi ja sitten Miroslav Lutski. Lyhyesti, koska ministeri tulee kohta. Kiitos puheenjohtaja. Nyt me käsittelemme erittäin tärkeää direktiiviä. Tietenkin se on tekninen direktiivi, mutta se perustuu ionoivalta säteilyltä 96 Ja tärkein direktiivi on vuodelta 1996. Ja kun ajatellaan sitä, että mikä on normaali toiminta. Tässä otetaan myöskin huomioon nämä muut direktiivit, ulkopuolisia työntekijöitä koskeva direktiivi, lääketieteellinen direktiivi ja korkeaaktiivisia lähteitä koskeva direktiivi. Ja tässä pitää ottaa myöskin ympäristön suojelu huomioon tässä direktiivien yhteydessä. Ensimmäinen asia liittyy tähän oikeusperustan muutokseen, koska kyseessä on kuitenkin direktiivi, joka perustuu Euratom-sopimukseen. Ja tärkein tavoite oli ydinvoiman ää, ähm, keskittäminen sillä lailla, että se edistää hyvinvointia ja ihmisen suojelua. Eli pitää toteuttaa tämä siten, ei niinkään siten, että ihmisten terveysnäkymät olisivat etusijalla, vaan se, että kuinka Euratom-sopimuksessa tämä tavoite on määritelty. Meidän pitää sanoa parlamentin tai meillä parlamentin edustajina meillä pitää olla yhteispäätösmenettely, kun ajatellaan Euratom-sopimusta. Me tässä pystymme antamaan vain kantamme ja tämä on yksi asia. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän direktiiviin, on se, että tässä on tietty tietty määrä tai kynnys määritelty. Ja kun ajatellaan, että 96 direktiiviä tämä on eri tilanteessa, jos ajatellaan mitä on tapahtunut Tsernobylin jälkeen, kaikki se mitä on, kaikki ne tiedot, tieteelliset tiedot, joita on saavutettu, niin voisimme tätä yhden millisieventin sievertin määrää vielä alentaa, muuttaa. Ja haluan myös sanoa, että tässä on jätetty huomioimatta tämä annos tai määrä, tämä yhteinen määrä, kun ajatellaan niitä ihmisiä, jotka on altistuneita yhteensä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska tämä tarkoittaa sitä, että jos huomenna nämä voimalat purettaisiin, niin tässä direktiivissä otetaan tällaiset poikkeusmenettelyt ja tietyllä tasolla – voitaisiin ikään kuin vapauttaa tietty määrä eh, säteilyä, joka sitten joka pitää noudattaa näitä normeja. Meidän ei kuitenkaan arvioida sitä ihmisten määrää, jotka on altistuneita. Ja toinen asia, joka tässä direktiivissä on otettu esille, nämä annos- tai määrä, määrät. 20-100 millisieverttiä ovat nämä määrät, ne ovat valtavia määriä. Ja kun ajatellaan, mitä tapahtui Fukushimassa, itse olin ollut paikalla ja olen nähnyt sen, että siellä voidaan mennä 20 millisievertin asti lasten ja aikuisten osalta, ja se on valtava määrä. Eli tässä todellakin hyväksytään se, että meidän ympäristömme voi saastua radioaktiivisesta säteilystä, eli kun tässä todellakin ikään kuin hyväksytään nämä määrät. Ja sitten kun ajatellaan työntekijöiden suojelua, sama asia. Kun ajatellaan, että opiskelijat voivat jopa altistua kuudelle millisievertiä millisievertillä, eli tämä on todella korkea määrä. Tämä on tämän direktiivin kielteinen puoli, kun ajatellaan sitä, mikä oli aikaisemmin olemassa. Ja sitten viimeinen kohta, niitä kohtiahan on paljon, mutta kaikki mikä liittyy siihen, että radioaktiivista jätettä vapautetaan meidän ympäristöömme. Ranskassa on pyritty, tai todellakin taisteltu sen puolesta, että sanotaan, että nämä kiellettäisiin, mutta tässä vapautetaan näitä, näissä poikkeusolosuhteissa määrin. Paljon kiitoksia sitten Miros olkaa hyvä. Ja vám děkuji, pane předsedo, já budu, já budu velmi stručný. Puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Päinvastoin kuin edellinen kollega ja minä olen yhtä mieltä edistelen kanssa siitä, että mietintö ei ole mutkikas. Meidän ryhmämme kannalta se on hyväksyttävissä. Me kaikki olemme tyytyväisiä siihen, että pyritään parantamaan tätä suojelua ionisoivalta säteilyltä. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että jos tätä kautta pyritään parantamaan kansalaisten suojelua ionisoivalta säteilyltä, silloin ympäristökonteen ei välttämättä tarvitse olla osa tätä mietintöä. Olen löytänyt jonkin verran epäselvyyttä näistä asioista ja kuultuani meidän meteorologista instituuttiamme tulen tekemään tarkistusesityksiä, mutta ei ole mitenkään olennaisia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä antaisin lyhyesti puheenvuoron komissiolle, jos se niin haluaa. Niin, kiitoksia oikein paljon ja haluaisin kiittää esittelijää tästä myönteisestä ja tasapainoisesta mietintöluonnoksesta ja myöskin näistä rakentavista tarkistuksista, jotka sieltä löytyvät. Ja ö, äh, olemme iloisia siitä, että pidätte tätä mietintöä tärkeänä askeleena ionoivalta niin säteilyltä suojelemisessa. Tämä tulee huomattavasti parantamaan eh, ihmisten ja ympäristön suojelua ionisoivalta säteilyltä. Haluaisin vain vastata yhteen kysymykseen, nimittäin ympäristön suojelu eh, esittelijä periaatteessa toivottaa tervetulleeksi nämä määräykset, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun, mutta on sitä mieltä, että vielä ei ole riittävästi tieteellistä pohjaa tälle. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että on aika ottaa ympäristönsuojelun mukaan kattavalla ja johdonmukaisella tavalla tähän olemassa olevaan ihmisten suojelua koskevaan järjestelmään ja uskomme, että tämä pystyy tämän toteuttamaan ainoastaan Euratom-sopimuksen alaisena on luotu järjestelmä, jonka pohjalta, tieteellisen tiedon pohjalta voidaan arvioida ionisoivan säteilyn vaikutus muihin lajeihin kuin ihmisiin. Ja tämä kertomus julkaistaan pian, odotamme sitä kovasti ja toivottavasti sen avulla pystymme sitten menemään eteenpäin myöskin ympäristön suojelussa ionisovalta säteilyltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Ja, dank. Kiitos näistä mielipiteistä. Aluksi haluaisin ilmoittaa, että ensi keskiviikkona 15.18 meillä on työryhmää, joka käsittelee tätä aihetta. Jotka ovat kiinnostuneita asiasta, ovat selvästi tervetulleita. Odotan mielenkiinnolla vilkasta keskustelua. Paljon kiitoksia tästä lyhyestä lausunnosta. Ja tarkistusten jätön määräaika on 5. helmikuuta ja 20. 21. päivä maaliskuuta äänestämme, keskustelemme näistä tarkistuksista täällä ympäristövaliokunnasta ja äänestämme 24. päivä huhtikuuta ja Keskustelu ja äänestys täysistunnossa on suunniteltu kesäkuulle. Kiitän kollegoita tästä hyvin lyhyestä keskustelusta ja esittelijää kiitän myös. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Irlannin terveysministerin James Rylin. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Me olemme suurin äh, lainsäätävä valiokunta täällä Euroopan parlamentissa, vaikka kokoonnummekin tänään pienimmässä salissa, mutta se ei tätä äh, asiaa mitenkään äh, heikennä. Meillä on hyvin paljon asioita, äh, käsiteltävän teidän puheenjohtajakaudellanne ensinnäkin tupakkadirektiivi, sitten rajat ylittävä terveydenhuolto, terveysohjelma, kliiniset tutkimukset ja lääkinnälliset laitteet. Erittäin hyvin paljon asioita käsiteltävänä ja nyt kovasti odotamme teidän puheenvuoroanne. Annan teille kymmenen minuuttia aikaa esitellä äh, kautenne ja sitten äh, koordinaattoreilla ja äh, on, on puheenvuoro ja sitten meillä on vielä toinen kyselykierros, jossa muut kollegat saavat puheenvuoron. Meillä on tuolla jo esittelijä pyytää puheenvuoroa. Meillä on hyvin paljon esittelijöitä täällä tänään, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä, niin tästä tulee kovin jännittävä keskustelu. Herra Raili, hyvä ministeri, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Minä olen eri, minun on suuri kunnia esitellä teille tänään Irlannin puheenjohtaja valtion ohjelma terveyden saralla. 2013 on Irlannin liittymisen 40. vuosipäivä silloiseen Euroopan talousyhteisöön. Ja ne, jotka olivat mukana vuonna 1973, niin niille on kiinnostavaa ajatella, millaisessa taloudellisessa, poliittisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössä elimme silloin sekä Iranissa että Euroopassa. Tämän jälkeen Euroopan unionin jäsenyys on tuonut paljon hyötyä Iranin kansalaisille sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Nyt meillä on kuitenkin uusia haasteita, jotka ovat, josta yksi tärkeimpiä on tämänhetkinen taloudellinen tilanne. Ja siksi Iranin puheenjohtajavaltion ohjelman äh, tarkoituksena on viedä eteenpäin sellaisia ehdotuksia, jotka äh, tuovat vakautta, äh, työpaikkoja ja kasvua. Huolimatta taloudellisesta tilanteesta yritämme parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja yritämme varmistaa, että järjestelmämme tukevat tehokkuutta terveydenhuollon saralla. Samanaikaisesti kun jokaisella jäsenvaltiolla on tietysti omat ongelmansa terveydenhuollon saralla, yhteistyö on tärkeää ajatusten vaihdon, tiedonvaihdon ja parhaiten käytänteiden vaihdon saralla. Ja silloin kun on tarpeen, täytyy myös luoda lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ja parlamentin jäsenten rooli ei ole koskaan ollut tärkeämpi suoraan valittuna kansalaisten edustajina. Teidän roolinne yhteislainsäätänä on erittäin tärkeä, jotta varmistetaan, että heidän etunsa tulevat edistetyksi. Irlannin puheenjohtajavaltio tunnistaa, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa yhteistyön avulla neuvostossa ja Euroopan parlamentin kanssa me yritämme parantaa kansalaistemme elämää nyt ja tulevaisuudessa. Neuvostossa teen läheistä yhteistyötä äh, muiden kumppaniemme kanssa, Liettuan ja Kreikan kanssa, ja odotan kovasti hedelmällisiä keskusteluja ähm, liettualaisen terveysministerin Andru Katisin kanssa tänään. Lainsäädäntö asioiden edistäminen on Irlannin puheenjohtajavaltio-ohjelman kulmakivi ja Irlannin puheenjohtajavaltio yrittää päästä eteenpäin tärkeissä esityksissä, jotka liittyvät terveyteen, tupakkatuotteehdotus, rajat ylittävät terveysuhat, kliiniset kokeet, lääkinnälliset laitteet ja terveyttä kasvua varten. Tupakointi on yksi suurimmista uhista ihmisten terveydelle ja noin 700 000 EUn kansalaista kuolee joka vuosi tupakkaan liittyviin sairauksiin. Miljoonien täytyy kärsiä kroonisista sairauksista, jotka liittyvät tupakan mm, käyttöön. Ja kustannukset näille ihmisille ja heidän perheilleen, mm, mitä tulee terveyden elinvuosien menetykseen ja perheenjäsenten menemykseen ja tästä aiheutuvaan suruun, on Ähm, niin suurta, että sitä ei pystytä laskemaan. Ja äh, suurin tragedia on se, että tämä pystyttäisiin välttämään. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta pystyisimme auttamaan tupakoitsijoita äh, lopettamaan tupakoinnin ja ehkäisemään nuoria aloittamaan tupakoinnin. Ja äh, tämän inhimillisen kustannuksen lisäksi mm, tupakkaan liittyy myös suuri taloudellinen kustannus tupakkaan liittyvien sairauksien hoitaminen aiheuttaa valtaisat kustannukset terveysbudjetille. Tupakan kulutuksella on myös muita haittavaikutuksia taloudelle, mm, sairauspoissaolot, tuottavuuden lasku ja varhainen eläkkeelle siirtyminen Tupakka tuotelainsäädännön tarkoituksen erityisesti huomioida, että tämä vähentäisi kiinnostusta, tupakan kiinnostavuutta lapsille. Irlannissa olemme huomanneet, että 78 prosenttia tupakoitsijoita aloitti tupakoinnin alle 18-vuotiaana. Ja kun lapset ovat riippuvaisia, niin heillä on suuri vaikeus päästä eroon tästä riippuvuudesta. Meidän täytyy huolehtia lapsista ja on tärkeää muistaa, että yksi joka toinen tupakoitsija kuolee tupakkaan liittyviin sairauksiin. Tämä osoittaa, että tupakka ähm, liittyvät toimenpiteet eivät ole suojelleet kaikkein herkintä ihmisryhmää. Tupakka teollisuus haluaisi ajatella, että me vastustamme tupakkaa, mutta ei, me vastustamme tupakointia, me haluamme auttaa tupakoitsijoita, jotka ovat kuitenkin äh, ähm, lähimmäisiämme ja äh, tupakkatuotelainsäädäntö on pääprioriteetti Irlannin puheenjohtajakaudella ja on yrittää edistää sitä niin mahdollisimman paljon kuin pystyn. Viime elokuussa minä ja yhdeksän muuta terveysministeriä kirjoitti komissiolle ja vaati, että tämä ehdotus julkaistaisiin ennen vuoden 2012 loppua ja olen iloinen, että komissio julkaisi tämän ehdotuksen 19. joulukuuta. Tiedän, että neuvottelut tulevat olemaan vaikeat. Menneisyydessä tupakkateollisuus on osoittanut, kuinka vaikutusvaltaista se on ja se on yrittänyt ehkäistä edistyksellisen lainsäädännön läpimenoa. Uskon, että me yhteislainsäätäjinä neuvosto ja parlamentti yhdessä meidän täytyy asettaa kansalaisten terveys etusijalle ja yrittää saada tämä ehdotus mahdollisimman pian hyväksyttyä. Tulen tänne valiokuntaan ensi kuukautena yhdessä komission jäsen Borgin kanssa näihin tupakkatuotteisiin kuulemisiin. Ja kovasti haluan tehdä yhteistyötä mm, tämän valiokunnan erityisesti esittelijä Linda McEvanin kanssa, jotta voimme varmistaa, että tämä tärkeä ehdotus hyväksytään mahdollisimman pian. Sitten kun on kyse tupakoimisen vähentämistä, niin Irlantihan on ollut pioneeri asemassa tässä kieltämällä tupakoinnin työpaikoilla. Ja kun eh, maaliskuussa terveysministerit tapaavat Dublinissa, me voimme keskustella tästä ja katsoa, mitä vielä pystymme tekemään, jotta voimme varmistaa terveellisemmän ja eh, savuttoman ympäristön Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy olla rehellisiä toisillemme. Jos tämä tuote tuotaisiin markkinoille tänä päivänä, eh, kun tiedämme sen, mitä nyt tiedämme, niin se ei saisi myyntilupaa. Sitten haluaisin mennä tähän julkisen terveyden ohjelmaan, joka menee vuodesta 2014 vuoteen 2020. Se perustuu nykyiseen julkisen terveyden ohjelmaan, joka päättyy tämän vuoden lopussa. Verrattuna tämän ohjelmaan eh, tulevassa keskitytään vähäisempään määrään konkreettisia toimenpiteitä, joissa on selkeää EUn lisäarvoa. Päätavoitteet ovat eh, innovoinnin lisääminen terveydenhuollossa eh, ja terveydenhuollon kestävyyden lisääminen ja EUn kansalaisten suojelu rajat ylittäviltä uhilta. Olen iloinen, että neuvotteluissa on tapahtunut edistyssä neuvoston ja parlamentin välillä ja tässä ehdotuksessa on monia erilaisia aspekteja, mutta on kolme tärkeää eh, kysymystä, joista ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Ohjelman budjetti ja kysymys siitä, että käytetäänkö vuosittaisten työohjelmien hyväksymiseen delegoituja eh, säädöksiä mm, vielä äh, eräs ratkaisematon kysymys on yhteistoimien yhteisrahoitus. Irlannin puheenjohtajavaltio aikoo tehdä rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Puheenjohtajavaltio tulee olemaan läheisessä yhteistyössä esittelijän Madame Grostetin kanssa. Seuraavat kolmikantaneuvottelut olisi tarkoitus pitää sitten, kun tiedetään monivuotisten rahoitusnäkymien tulos. Toivottavasti yhteisymmärrykseen päästään ajoissa niin, että tämä uusi ohjelma voi käynnistyä vuoden 2014 alussa. Viimeiset vuodet ovat tuoneet esiin useita rajat ylittäviä terveys uhkia, kuten H1N1, lintuinfluenssa ja SARS. Me olemme olleet onnellisia siinä, että näiden pandemioiden vaikutus ei ole ollut niin vakava kuin ajateltiin. Me emme kuitenkaan saa äm, unohtaa, että meidän täytyy olla valmiina ja varmistaa, että kaikki kansalaisemme saavat äh, viruksen torjuntalääkkeitä ja rokotuksia oikea-aikaisesti. Ja nykyinen ehdotus äh, vakavista rajat ylittävistä terveysuhista on erittäin tärkeä toimenpide tässä. Äh, tämä on tärkeä. Ähm, ehdotus ja se antaa oikeuspohjan rokotteille ja erilaisille toimenpiteille kansalaisten suojelemiseksi rajat ylittävät uhilta. Tällä päätöksellä myös vahvistettaisiin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voitaisiin käsitellä tärkeitä rajat ylittäviä terveysuhkia. Odotan, että meillä on kolmikantaneuvotteluja parlamentin kanssa ja ne alkavat varmaan lähiviikkoina. Tiedän, että on joitakin kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, mitä tulee koordinointiin ja valmistautumiseen. Irlannin puheenjohtaja valtio on kuitenkin varma siitä, että nämä pystytään ratkaisemaan hyväksyttävällä tavalla niin, että voimme hyväksyä tämän päätöksen mahdollisimman pian. Ja Irlannin puheenjohtaja valtio odottaa teidän yhteistyötä ja tietenkin komissiolta myös yhteistyötä. Sitten kliinisistä mm, kokeista uusien innovatiivisten lääkkeiden saanti on erittäin tärkeää kansalaisillemme ja kliiniset tutkimukset ovat tärkeitä tällaisten lääkkeiden kehittämiselle ja jotta voidaan varmistaa niiden turvallisuus. Me olemme erittäin tietoisia, kuinka tärkeää tämä uusi asetusehdotus kliinisistä tutkimuksista ihmislääkkeiden alalla on, jolla tarkoituksena on vahvistaa potilaiden turvallisuutta. Mm. Ja Tällä halutaan varmistaa kliinisten tutkimusten säilyminen Euroopassa vähentämällä hallinnollista taakkaa ja aion tavata esittelijä Glenis Wilmotin myöhemmin ja odotan, että meillä on varmasti myönteistä mielipiteen vaihtoa. Olen huomannut, että useat jäsenvaltiot pitävät tätä ehdotusta erittäin tärkeänä sekä parlamentti että neuvosto haluavat päästä nopeasti yhteisymmärryksen. Puheenjohtajavaltio aikoo myöskin eh, tehdä kaksi eh, edistyä kahdessa ehdotuksessa lääkinnällisistä laitteista ja in vitro diagnostiikasta. Eh, ymmärtääkseni Ymmärrän kyllä, kuinka kansalaiset ovat huolestuneita, erityisesti poliitikot ovat huolestuneita äh, pip rintaimplanttiskandaalin jälkeen. Meidän täytyy varmistaa, että lääkinnälliset laitteet ovat turvallisia. Kansalaisten äh, täytyy olla varmoja siitä, että lääkinnälliset laitteet ovat turvallisia. Samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa, että Euroopan lääkinnällisten laitteiden teollisuus pystyy tuoda innovatiivisia tuotteita markkinoille äh, potilaiden hyödyksi. Lääkinnäisten laitteiden rooli on erittäin tärkeä. Se pelastaa elämiä ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Ehm, lääkinnällisen teknologian parannukset voivat myös lisätä EUn kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja lisätä terveydenhuollon tehokkuutta. Tämä ehdotus tulee koordinoimaan lääkinnäisten laitteiden sääntelyä ja luo myös enemmän kliinisiä arviointeja ja ennen markkinoille pääsyä tehtäviä tarkastuksia. Tämä, nämä ehdotukset ovat monimutkaisia, mutta uskon, että pystymme edistymään Irlannin puheenjohtajakauden aikana Tapasin esittelijän Dagmar roth berendin eilen ja myöskin varjoesittelijän Meret McKinnesin ja aion tavata äh, in vitro-ehdotuksen esittelijän tohtori Peter Liisen myöhemmin tänään. Irlannin äh, puheenjohtajavaltio on seurannut äh, tarkkaan keskusteluja Euroopan parlamentissa avoimuusdirektiivistä ja me tiedämme, millainen tulos Envi-valiokunnan äänestyksessä tuli. Haluaisin kiittää edustaja Parvanovaa siitä, että hän on ollut niin halukas tekemään yhteistyötä edellisten puheenjohtajavaltioiden kanssa. Irlannin puheenjohtajavaltio on huomannut, kuinka haluttomia jotkut neuvoston jäsenet ovat edistää tätä ehdotusta. Puheenjohtajavaltio voi ryhtyä ainoastaan neuvotteluihin muiden toimielinten kanssa, jos se saa määräenemmistön neuvostossa. Minä aion katsoa, saako tämä ehdotus neuvostossa riittävästi tukea ja käyttää parlamentin ensi kuun täysistuntoäänestystä lähtökohtana, jotta voisimme saada riittävän tuen niin, että voimme aloittaa neuvottelut muiden toimielinten kanssa. Ja nyt haluaisin vielä mainita muutamia muita ohjelmamme aspekteja. Pohdimme myöskin tutkimuksen ja innovaation merkitystä. Tässä yhteydessä puheenjohtaja valtio aikoo järjestää korkean tason e-terveyskonferenssin ja yhteisjärjestää järjestää innovaatiopääosaston kanssa konferenssin aivotutkimuksesta. Kummatkin järjestetään Dublinissa toukokuussa. Tämä e-terveyskonferenssi pidetään 13, 14 ja 15 toukokuuta 2013 ja aiheena on eh, e-terveys, innovatiivisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin eh, luomista. Ja toinen konferenssi eh, järjestetään innovaatiopääosaston kanssa. Sen otsikko on Terveet aivot, terveä Eurooppa, uusia näkymiä tutkimukselle ja terveydenhuollolle. Se järjestetään 27.–28. toukokuuta eh, ja se järjestetään EUn aivojen kuukautena. Ja sitten eh, järjestämme myöskin epämuodollisen terveysministerien kokouksen äh, eh, 4. ja 5. maaliskuuta Dublinissa. Siinä käsitellään terveyttä terveyttä ja hyvinvointia ja käsittelemme myöskin savutonta ympäristöä, potilasturvaa ja esimerkiksi lasten autismia. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella täällä ja mielelläni kerron teille Iranin puheenjohtajavaltion prioriteeteista ja vastaan kysymyksiin. Kuten sanoin, me priorisoimme lainsäädäntöagendaa ja uskomme, että että tämä on oikea resurssien käyttöä, kun huomioidaan tarpeet. Nämä useat kysymykset, joita me yhteislainsäätäjänä käsittelemme, ovat erittäin tärkeitä sekä kansalaisten terveydelle että innovoinnin ja tutkimuksen edistämiseksi Euroopassa ja odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Kiitos ministeri Riley ja nyt haluaisin aloittaa ensimmäisen kysymyskierroksen. Ja perinteissähän meillä on niin ympäristövaliokunnassa, että ensimmäiseksi koordinaattoreilla on puheenvuoro ja ensimmäinen puhuja on Peter Liise. Hän on koordinaattori kansanterveysasioissa kansanpuolueen puolesta. Kiitos puheenjohtaja, herra neuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia johdannosta. Te puhuitte tupakkatuotedirektiivistä aivan puheenvuoronne alussa. Kiitän siitä, että te hyväksyitte kutsun tulla tänne kuultavaksi. Tämä oli Euroopan kansapuolen esitys. Ja olen iloinen siitä, että nyt neuvoston puheenjohtajana, joka edustaa Euroopan kansanpuolueen, siis puoletta hyväksyitte tämän. Meillä on yksi asia, johon haluaisin kiinnittää teidän huomionne. Eikö meidän pitäisi hiukan voimakkaammin vielä puhua passiivistupakoinnista ja vaarasta, joka koskettaa lapsia, koska viestit, jotka nyt ovat liikkeellä, lähtevät liikkeelle enemmän vahingosta, joka aiheutuu tupakoitsijoille itselleen, mutta pitäisi kenties viitata myös enemmän ehkä siihen, että lapset ennen kaikkea imeväiset ovat hyvin suuren riskin alaisena, koska on selvityksiä, jotka liittyvät miksi äkillisiin lapsikuolemiin. Ja on eri asia, jos lapsia vahingoitetaan ja asentaan heidät kuoleman vaaraan, kun jos, jos sen sijaan vahingoitan itseäni. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on asia, joka välttämättä ei liity teidän toimivaltaanne, mutta joka kuitenkin koskettaa ihmisiä terveydenhuollon alalla voimakkaasti. Kysymys on ammattikoulutuksen ammatillisen pätevyyden tunnustamisdirektiivistä noin puolisentoista tuntia sitten sisämarkkinavaliokunta yhtyi tämän valiokunnan kantaan ja tässä valiokunnassa ja vastuvaliokunnassa sisämarkkinavaliokunnassa me toteamme, että me haluamme määräystä, joka edellyttää, että sairaanhoitajan pitää olla vähintään 12-vuotinen yleistyvistävä koulutus, vaan järjestelmä, joka on osoittautunut hyväksi joissakin valtioissa, että jo 10 vuoden koulutuksen jälkeen voi suorittaa hyvin erikoistuneen ammattikoulutuksen, voi säilyä hoitohenkilökunnan etujen ja potilaan etujen mukaista on, että tämä on näin. Haluaisin, että te otatte tämän asian omaksenne niin, että te sisämarkkinaneuvoston puheenjohtajaministerille ilmoitatte tästä asiasta, keskustella hänen kanssaan tästä asiasta, koska tämä vaikuttaa voimakkaasti terveydenhuoltoon. Tämä valiokunta ja vastuvalikunta, sisämarkkinavaliokunta ovat sanoneet selvästi, että pitää säilyttää tämä kymmenen vuoden mahdollisuus edelleen. Henkilökohtaisesti sanoisin, että ihminen ei aloita kaikkea pelkästään ylioppilastutkinnosta. Ylioppilastutkinnon eh, ja lääketieteen opintojen aikana työskentelin usein jo, ja usein sairaanhoitajat tiesivät paremmin kuin lääkärit eh, asioista. Kiitos. Kiitos Peter Liise näistä kahdesta minuutista. Linda. Linda, Linda seuraavaksi. Nessishalas. Yeah, sorry, Chair. We pass. We, we, we yeah. get Lester Childers wants to go first. Okay. Niin, annetaan kollegan ottaa ensiksi, hän pitää lähteä. Uh, uh, very nice to see you here, minister. Niin on oikein mukava nähdä teidät täällä, ministeri. Aivan kuten tiedätte, minulla on hyvin vahvat kannat tupakkatuotteista itselläni. Ja tiedän, et, en tiedä olitteko samaa mieltä, mutta haluaisin, että voisitte vakuuttaa meille, että muistutatte kaikille kollegoille neuvostossa – WHOn puitesopimuksesta tupakkavalvonnasta, jossa sanotaan, että tupakka tuottajat ovat vastuussa siitä, että toiminta tapahtuu avoimesti, koska me tiedämme, mitä tällä alalla tapahtuu ja uskon, että todellakin pitää, pyrkivät pois varjoista ja pyrkivät ikään kuin rajoittamaan tätä lainsäädännön edistymistä ja näin ei pitäisi tehdä ja tiedän, että teillä itsellännekin on hyvin vahvat kannat tästä, mutta varmasti olisi hyvä, että puhuisitte kollegoillekin neuvostossa tästä. Kiitos hyvä ministeri, kuuntelin teitä todella kiinnostuneena, koska kaikki aiheet, joita otitte esille, ovat erittäin tärkeitä meidän valiokunnallamme. Ja itse olen esittelijänä tässä yhdessä terveysmietinnössä ja haluaisin uudelleen puhua teille tästä. Olette ottaneet esille niitä asioita, joita vielä on tehtävänä. Ja meillä on ollut monia kolmikantaneuvotteluja. Olemme keskustelleet kolmesta asiasta, jota itse otitte esille, esimerkiksi yhteisrahoitustasosta näille yhteisille toimille ja delegoidut säädökset. Ja tästä haluaisin teitä muistuttaa siitä, että meidän parlamentillemme tämä rahoitus kysymys on erittäin tärkeä. Jos me emme saa rahoitusta, niin emme ole samaa mieltä, emme ole samaa mieltä tästä neuvoston kanssa. Ja haluan muistuttaa, että tämä rahoituskysymys, rahoitustilanne on jo hyvin heikko koska 2014-2020 vuodelle on hyvin alhainen määrä varoja. Ja huolimatta siitä, mitä meillä on budjetissa, meillä on myös paljon vaikeuksia yleisesti tästä budjetista. Budjetti on liian alhainen, emmekä voi kuvitella, että voisimme vielä uhrata tähän kolmannen terveysohjelman osalta rahoitusta. Se on jo ollut liian heikko monien vuosien ajan, joten haluaisin kiinnittää teidän huomionne tähän asiaan. Ja kyseessä tässä ohjelmassa on se, että pyritään ennaltaehkäisemään liikalihavuutta, alkoholiongelmia ja harvinaisia vai- sairauksia ja tämä on erittäin tärkeää, koska aluksi sanoimme, että terve, terveellä, terveillä ihmisillä, kansalaisilla on vaikutusta tuottavuuteen Euroopan unionissa. Tämä on erittäin tärkeää. Haluaisin lisäksi kiinnittää huomionne toiseen asiaan. Te puhuitte, olen aivan samaa mieltä tästä asiasta teidän kanssanne, siitä, että meidän pitää al- auttaa farmaseuttista alaa pysymään Euroopassa. Ja tämä on kysymys, joka minua koskee paljon, koska jo e- eurooppalainen lääkevirasto antaa, on antanut luva, luvan tietyille lääkkeille Euroopassa. Ja jos meillä ei ole näitä lääkkeitä, niin tässä tuloksena on se, että äh, har, harvinaiset sairaudet lisääntyvät tai jopa johtavat kuolemaan. Eli nämä lääkkeet, jotka ovat erittäin tärkeitä, niitä on käytetty 20 vuoden ajan Ranskassa. Valitettavasti Euroopan komissio kuitenkin haluaa palata äh, tähän pyöritetään päätöstä, joten luotan teihin, hyvä ministeri, että luotte painetta, että ei ole mitään mahdollisuutta sillä, että Euroopan komissio pystyy pyörtämään tämän. Kiitos siitä, että täsmällisesti puhuitte kaksi minuuttia. Ja nyt kollega Rothberg, myös kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän, tiedä mitä tarkoitatte. No niin, ministeri, tervetuloa taas tänne. Lyhyesti, kuten sanoitte, vain kaksi minuuttia. Oletko yhtä mieltä siitä, että meidän tapahtua muutoksia lääketieteellisessä neuvon, neuvonnassa Mitä tehdä muutoksia siinä, että lääkitieteelliset laitteet, että jotkin laitteet tarvitsevat vain tiettyä neuvontaa, mutta jossakin noista tarvitaan hyväksyntä ennen kuin niitä voidaan käyttää potilaiden hoitamiseen. Jos meillä on tämä ilmoittamismenettely, niin pitäisi varmasti katsoa sitä, mikä elin on se, joka ilmoittaa siitä, että tarvitaan erityistä tietoa, tarvitaan näissä elimissä, jotka käsittelevät tätä, samoin kuin myös tieteellistä tietoa. olisiko yhtymättä minun kanssani myös siitä, että luokittelu, mitä tulee sitä, että voidaan käyttää yksittäiskertaisesti tai moninkertaisesti, pitäisi uudellaan määritellä sitä, miten uudelleen käsitellä näitä laitteita, että tämä säännöt yhdenmukaistetaan sen kautta Euroopan, sillä voidaan katsoa mitä on kertakäyttöisyys, mitä on monikäyttö, kerta, monikäyttöisyys, että voitaisiin katsoa mitä tehdään näille uudelleen käsitellyillä tuotteille. Että se tapahtuu jossakin sairaalan ää, ää, takahuoneessa. So, die Dagmar Rotbeeren... Dagmar Rotbeeren saa nyt 31 sekuntia lisäkäyttöönsä. Tätä en ole vielä koskaan nähnyt tässä kerroksessa. Nyt Karl-Heinz Lorenz. Minä, niin. minulla olisi kysymys, joka koskee tupakkaa kysymyksiä. Siinähän komissio voimakkaasti on tarttunut aiheeseen yhtenäiset pakkaukset ja olen voinut kuulla talouden edustajilta, että komissio tässä ylittää nyt oman toimivaltansa, miten pitkälti tämä on totta, onko olemassa oikeusperusta sille ehdotukselle, jonka komissio on tehnyt, ajattelen sen toimeenpanoa, vaikka niitä päädytään tuomioistuimeen ja koko asia asetetaan kyseenalaiseksi. Kiitos. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, <clears throat> Kiitoksia ja tervetuloa ministerille. Olen iloinen siitä, että te olette ottaneet tämän kliinisen kokeiden asetuksen tänne yhdeksi painopistealaksen. Itse olen esittelijä tässä ja olen kiitollinen siitä yhteistyöstä, jota olemme teidän tiiminne kanssa jo tehneet. Se on ollut erinomaista, mutta yksi asia, joka on noussut esille, on avoimuuskysymys. Tämä on todellinen ongelma, kun ajatellaan näitä kliinisiä kokeita ja riippumattomat tieteelliset henkilöt eivät yleensä eh, saa niitä tietoja, joita he tarvitsevat, jotta voisivat tehdä tällaisia arvioita järjestelmällisesti ja tiedämme, että on paljon tietoja, joita pidätetään ja silloin kun kokeet eivät onnistu, niin yleensä tietoja ei anneta. Näitä kokeita voidaan tehdä monta kertaa ennen kuin tulee julkiseen tietoon, että ne eivät ole tehokkaita ja ovat jopa vaarallisia joskus. Ja komissio on esittänyt ehdotuksia avoimuuden alalla, mutta en tiedä, että yksinkertainen tulosten yhteenveto menee tarpeeksi pitkälle. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia näissä avoimuuskysymyksissä ja potilaat tekevät päätöksiä olla mukana näissä kokeissa, jotta lääketiede edistyisi heidän omalta osaltaan ja muiden potilaiden osalta. Ja meidän pitäisi saada enemmän tietoa. Se ei ainoastaan lisää tätä eh, eh, lääketieteen alaa, vaan se myöskin voi pelastaa henkiä. Kiitos Glenis. Ja nyt Ensimmäinen kysymyskierros on päättynyt ja pyytäisin teitä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja sitten käynnistämme toisen kierroksen sen jälkeen. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos jäsenille hyvin mielenkiintoista kysymyksistä. Sanotaan, sanoa aivan heti aluksi neuvoston jäsenenä ja puheenjohtajavaltion edustajana, että uskon, että meidän painopisteemme täytyy olla siinä, miten huolehdimme potilaista. Lähtien liikkeelle tästä kohdasta herra Peter Liisen kysymys, joka liittyy passiiviseen tupakointiin ja lapsiin. Olen yhtä mieltä siitä, että on paljon työtä tehtävänä tällä alueella. Meidän pitää korostaa lasten tilannetta erityisesti koskevat haavoittuva ryhmä. He ovat alaikäisiä, meidän on huolittava heistä, lapsi, me, me parlamentti, komissio, neuvosto, meidän, me kaikki olemme yhdellä linjalla tässä asiassa. Kukaan, jonka minä tunnen, joka on tupakoija, ei halua, että lapsesta, hänen lapsestaan tulee tupakoija. En ole tavannut ainuttakaan tupakoija, joka haluaisi, että hänen lapsestaan tulisi tupakoija. Joten on hyvin tärkeää, että toimitaan vastuullisesti. Lapset kuuntelevat, mitä heille sanotaan, mutta lapset myös katsovat, mitä tapa tehdään. Joten toisaalta se, että kerrotaan heille, että tupakointi on haitallista heille, lyhentää elinikää, aiheuttaa terveellisiä ongelmia, ajatellen äh, halvauksia, sydänsairauksia, sydänkohtauksia. He kuuntelevat tätä. Mutta kun he näkevät sinun henkilönä, johon luot, polttavat, jotta ja näkevät, jota kunnioit näkevät, että sinä poltat, silloin kaikki tuo valistus menee hukkaan. Meillä on siis paljon työtä tehtävänä siinä, miten valistamme, miten autamme vanhempia suojelemaan lapsiaan siltä, mikä on todella paha tapa. Ja josta tiedämme, että se tappaa yhden kahdesta, jotka siihen ryhtyvät. Tätä ei muuta mikään. Minä pidän tärkeänä sitä, että pystytään tähän äh, valistamiseen, mitä tulee sitten tupakkateollisuuteen. Tämä on todella olennaista. Täytyy olla avoimuutta näissä kysymyksissä. Haluaisin, että pöytäkirjaan merkitään, että minä tuen tätä <clears throat> kysymystä. Mitä sitten tulee budjettiin? Sekin on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Että minä en kuitenkaan tätä valvo, mutta voin taistella sen puolesta, että budjetti säilytetään. Minusta sitä pitäisi lisätä. Minusta kysymys on niitä, että terveys on se, mikä meidän vaurauttamme. Me kaikki tiedämme, että on että on parempi olla terve kuin rikas. Se, että yritän auttamaan äh, sairaat jäämään Eurooppaan, se on tärkeää. Mutta sitten palaan tähän alkukommenttiin, niin tämän täytyy olla sen, että tulokset ovat tärkeitä Euroopalle. Kliinisten kokeiden täytyy osoittaa se, että se hyödyttävät potilaita. Ja on tärkeää, että tähän liittyy avoimuutta. Ja minusta se on ratkaisevan tärkeää. Minusta ei ole teollisuuden etujen mukaista, jos he ovat salailevia niisten kokeista, joita he suorittavat. Mitä tulee tähän lääketieteellisiin laitteisiin ja muutoksiin lainsäädännössä, jotka Dagmar Rothberg otti esille. Meillä oli eilen hyvä kokous, niin olen sitä, että varasitte aikaa sille. Meillä on paljon työtä tehtävänä siinä, että saataisiin aikaan yhdenmukaistamista, mitä tulee näihin ilmoittaviin elimiin ja standardeihin, joita pitäisi soveltaa. Olen varma siitä, että tämä tulee olemaan haaste joillekin maille, <clears throat> mutta jälleen kerran täytyy lähteä liikkeelle jälleen kerran sitä, mikä on tulos potilaiden kannalta, ja silloin se merkitsee sitä, että olemme oikealla tiellä. Mitä tulee sitten uudelleen hyödyntämiseen, meidän pitää pyrkiä määrittämään se, mitä voidaan todella tehokkaasti ja turvallisesti uudelleen hyödyntää käyttäen kunnollisia hygienisiä määräyksiä, menettelmiä sairaaloissa. Sitten on sellaisia, joita ei voida hyödyntää uudestaan ja ne täytyy palauttaa uudelleen, käy, uudelleen tuotantoon. Yksinä, yhtenäisyys tässä asiassa standardeissa Euroopassa on ratkaisevan tärkeää kaikkien kansalaisten kannalta. Sitten kysymys, joka liittyy siihen, että komissio yrittäisi valtuutensa. Onhan se ihan sama, mitä me päätämme. Teollisuus oli joka tapauksessa kiistämään sen. Katsotaanpa vain, mitä Australiassa on tapahtunut, mitä siellä meidän ystävämme ovat joutuneet tekemään, kohtaamaan se, mitä tekevät, mutta meidän joka tapauksessa ryhtyä toimimaan pikaisesti, jos me emme tee muuta. Niin haluaisin sanoa jotakin, mikä minusta on itsestäänselvyys, että aika ajoin meidän on vaikea todeta, mikä aiheuttaa ongelmia. Tiedämme, että syöpä on tär- keskeinen kysymys, mutta siitä, mitä me tiedämme, mikä on ongelma, että me tiedämme, mikä aiheuttaa syöpää, silloin totta kai meillä on velvollisuus tarttua kysymykseen. Me haluamme, että tupakoitsijat tupakoivat. Me haluamme auttaa heitä lopettamaan. Heillä, jos he haluavat tupakoita, se on heidän oikeutensa, mutta heillä ei ole oikeutta vahingoittaa alaikäisten lasten terveyttä, josta me olemme vastuussa. Tiedän, että puheenjohtajana minä en nyt puhu Iranin puolesta, mutta toisaalta sanoisin, että kun ihmiset polttavat autossa ja sitten lapset ovat takapenkillä ja, ja ovat siellä loukussa, tämä asia pitää miettiä. Mitä tulee sitten avoimuuteen? Minusta on tämä erityisen tärkeää. Meillä on menneisyydessä ollut tilanteita, on tiennyt lääkäreitä, on uusia aineita, joita olivat tehokkaita, tehokkaita, niitä kokeiltiin, mutta ne aiheuttavat kuitenkin sydänongelmia joillekin, ja sitä ei sitten kuitenkaan ilmoitettu eteenpäin, mikä on häpeä, joten meidän täytyy suojella kansalaisia tällaiselta. Ei teollisuuden kannalta ole mitenkään hyvä toimia tällä tavoin. Se vahingoittaa mainetta, se ei hyödytä teollisuutta ja selkeästikään se ei hyödytä ihmisiä, joita tässä pitäisi palvella potilaita, jotka käyttävät tuotteita hyvässä uskossa ja lääkäreitä, jotka määräävät näitä lääkkeitä. Joten meidän pitää siis olla niin kunnianhimoisia kuin mahdollista, mutta meidän täytyy pyrkiä katsoa, että mikä on kiireellistä ja toimia sen mukaisesti. Ajattelen suurinta kansanterveyden uhkaa Euroopassa. Me haluamme tämän direktiivin etenevän mahdollisimman nopeasti ja minä todella odotan teiltä tukea ja tulen itse antamaan sille kaikkeni. Kiitos. Nyt tulee toinen kysymyskierros. Ehkä Karl-Heinz Florenz saa sitten vielä tilaisuudesta jatkokysymyksen. Hänen kysymyksensä vielä vastattu. Mutta ensin Michel Rivasi. Kaksi minuuttia. Ach, instead of Karl Schlüter. Karl Schlüter. Ja, dann Linda McEwan. Linda McEwan. Okay, thank you. And, uh, Niin, kiitoksia. Erittäin hyvä, että olette täällä ministeri täällä valiokunnassa. Me olen myös tyytyväinen siitä, että Liettuan terveysministeri täällä, koska terveys on todella suurin aihe tässä valiokunnassa, kun ajatellaan lainsäädäntöehdotuksia. Meidän pitää tehdä yhteistyötä teidän kanssa, jotta pääsemme eteenpäin. Ja minä on juuri nimetty esittelijäksi tupakka direktiivin osalta ja itse haluatte asettaa terveyden, kansalaisten terveyden etusijalle ja saatte täyden tukeni. Minäkin todellakin pyrin tukemaan äh, neu- komission ehdotusta, jotta saisimme hyvän asetuksen tupakka-alalla. Emme ole aloittaneet vielä keskusteluja täällä parlamentissa, en vielä tiedä ketkä ovat varjoesittelijöitä, mutta kaikki poliittiset ryhmät parlamentissa ovat tehneet ennen joulua paljon töitä, jotta saisimme tämän asian esille. Olemme esittäneet paljon kysymyksiä komissiolle, koska ajattelimme, että olisi liian myöhäistä, mutta kuitenkin esitimme kysymyksiä ja nyt täällä parlamentissa katson kaikkia kollegoja ja haluan saada erittäin hyviä tuloksia tupakkadirektiivin osalta tässä parlamentissa. Olemme vastuussa kansalaisillemme. Peter Lees mainitsi lapset yhdistyneessä kuningaskunnassa tuli esille tänä, tänä nyt hiljattain, että eh, nämä kun, tupakointi on kielletty ja julkisilla paikoilla, niin kaksi prosenttia äh, tupakan äh, maisten lasten tilanne on äh, parantunut ja tiedän, että Irlannissa, Skotlannissakin on saatu paljon tuloksia sydänsairausten osalta sen jälkeen, kun julkisilla paikoilla polttaminen on kielletty ja myöskin tupakoinnin transaktioiden määrä on todellakin vähentynyt näissä maissa. Te saatte meidän tuemme tästä. Sitten vielä yksi asia. Olette ehkä ministeri huomannut, että kun tulitte tänne rakennukseen, meillä on täällä näyttely hiilimonoksidin alalta erään kollegan järjestämä häkämyrkytykseen liittyvä näyttely siis. Ja viime vuonna Saksassa on kymmenen ihmistä kuollut tällaisista grilleistä, kotigrilleistä tai niiden äh, aiheuttaman häkämyrkytyksen johdosta. Ja Euroopan komissio on ehdottanut, että tiukennettaisiin valvontaa ja myöskin näiden tällaisten kotigrillien merkintää pitäisi valvoa tarkemmin. Meillä on ollut monia ihmisiä, jotka ovat kuolleet hotelleissa hätämyrky- häkämyrkytykseen ja minun omassa vaalipiirissäni pari lasta on kuollut ja tiedän, että tai toivottavasti voisitte käyttää puheenjohtajan kautta ne hyödyksi ja edistyä tällä alalla, koska komissiossa tämä on ollut esillä. Tämä on erittäin suuri terveysasia, jonka osalta voimme toimia. Vielen Dank, Linda Kiitos, Linda McKeven. Ja nyt Kars Yes, hello. Welcome, minister. Niin, hei. Tervetuloa, ministeri. Minä haluaisin äh, puhua terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämä on tärkeää, äh, että äh, terveysministeri ei ajattele ainoastaan terve, sairauksien torjumisen, vaan myös terveyden ylläpitämisen tehtävänään. Tämä oli hyvä kommentti. Tässä yhteydessä on myös tärkeää, että te autatte ympäristöministeriänne, jonka täytyy joskus teollisuusneuvostossa puolustaa asiaansa, koska jos te autatte ympäristöministeriä, niin silloin usein edistätte terveyttä. Toivottavasti teillä on hyvää yhteistyötä tässä. Minä olen yksi ehdokkaista varjoesittelijäksi tupakkadirektiiviin vihreästä ryhmästä olen ja äh, meillä on mielenkiintoinen esimerkki, jossa äh, Australia on ottanut äh, tällaisen uudenlaisen paketoinnin käyttöön. Ja tällä tavoin viedään myös tupakointiteollisuudelta tällainen markkinointiväline muutamalla tätä paketointia. Se on Australiassa ollut toimiva menettely. Ja sitten toinen esimerkki ovat nämä kliiniset kokeet. On skandaali, että kielteiset äh, tulokset eivät samanlailla tule julkaistuksi kuin myönteiset äh, tulokset. Ja lääkäreillä usein on pääsy vain äm, näihin julkaistuihin tuloksiin, mikä tarkoittaa, että lääkärit saavat vääristynyttä tietoa uusista äm, lääkkeistä. Monet äh, kliiniset kokeet vertaavat ainoastaan lumelääkkeeseen, mutta me tarvitsemme myös vertailua vanhaan hoitokeinoon, vanhaan lääkkeeseen. Ja eräs toinen äm, oso, äh, huolestuttava asia on se, että jos äh, lääkkeellä ei ole hyötyä, niin sitten äh, puhutaan toissijaisista toimenpiteistä ja tavoitteista sen sijaan, että sanotaan, että ei, minun lääkkeeni ei saanut hyviä tuloksia primääritavoitteissa ja sen lisäksi sillä on kuitenkin näitä etuja. Sen sijaan, että se ei näin, sano, näin sanottaisiin, vain ei raportoinut näistä primääritavoitteista, eli hyvin paljon epäreilua toimintaa on tässä, joten te voitte tehdä paljon ja pelastaa satoja tuhansia ihmisiä sillä, että on oikeita lääkkeitä, oikeita tarkoituksia värken, eikä turhia lääkkeitä vääriä tarkoituksia varten. Olisi hienoa, jos saisitte tämän asian päätökseen. Ja eräs innovoiva mekanismi lääkkeiden suhteen, jota me voidaan, pitäisi kokeilla Euroopassa. Meillä on liian vähän antibiootteja, Olenko minä jo kolme minuuttia käyttänyt niin No joka tapauksessa meidän pitäisi keskustella tästä enemmän. Tämä on uusi innovointimekanismi, joka antaisi nopeasti lääkkeitä myös köyhille maille. Kiitoksia. Tartu hetkeen. Niin, kahdessa minuutissa. Hyvä ministeri, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte e, tässä aikaisemmin itsekin, olen tässä mukana tässä rajat ylittävien terveysuhkien osalta. Tässä aloitetaan kolmikantaneuvotteluja. Kyseessä on teksti, joka on erittäin tärkeä, kun ajatellaan 500 miljoonaa eurooppalaista. Meidän todellakin pitää paremmin pystyä reagoimaan ja ennaltaehkäisemään rajat ylittäviä terveysuhkia, aivan kuten sanoitte tässä. Äh, oli nämä lintuinfluenssan osalta tämä tuli esille ja muidenkin näiden epidemioiden esille tämä on tullut esille, tämä on tärkeä asia. Ja kun ajatellaan koli, kolibakteriakriisi on ollut, tai siinä on todellakin ollut erittäin huono ikään kuin kriisin hallinta ja tällä on ollut taloudellisiakin vaikutuksia. Tämä on tärkeää muistaa ja haluaisin saada tai kuulla kantanne monista asioista, jotka ovat ajankohtaisia tällä hetkellä. Ja kun ajatellaan näitä aineita ja endokriinisiä myrkkyjä ja muita, jotka ovat olleet esillä. Tässä kyseessä on ollut tietynlainen polemiikka, kun ajatellaan strategioita ja mitä teollisuuden alla, millaisia toimia on käytössä. Te nyt muutamien kuukausien aikana edustatte eh, neuvostoa ja haluaisin tietää, että mitä aiotte tehdä näin, tässä asiassa. Ja sitten se, mitä Kostet eh, eh, sanoi näistä lääkkeistä, orfako lääkkeistä joka on erityisesti kun ajatellaan imeväisten tilannetta, miten tämä vaikuttaa siihen, on järkyttävä nähdä, että kuinka Euroopan komissio on ollut tätä tai antanut kannan tätä vastaan, mutta on antanut tällaisen kannan lääkettä vastaan. Sillä on amerikkalainen kilpailija, jota rahoitetaan tietyn tietyn kirkon toime, mi, puolesta. Ja lopuksi, hyvä ministeri, haluaisin, että sanoisitte, että mikä on kantanne kysymykseen Tähän liittyy julkinen kuuleminen, jonka EFSA on aloittanut 15. helmikuuta tulee tällainen kuuleminen ja tähän liittyy myöskin tiettyä polemiikkia, mitkä ovat sen vaikutukset, jos nyt meidän pitäisi pyytää lupaa sille, että tupakkatuotteet tulisivat markkinoille, sanottaisiin ei, niitä ei päästettäisi markkinoille, aivan kuten sanoitte, ja tulevaisuudessa sama tilanne saattaa olla aspartaamin osalta edessämme. Vielen Dank, Gilles Pagnon. Kiitos. Seuraavaksi kollega Morkunaitė. Ačiū pirmininkė. E, dėkui ministrui už, už jo mm, Kiitoksia, kiitoksia ministerille siitä, että olette hyvin yksityiskohtaisesti käyneet läpi tätä puheenjohtajakauden ohjelmaanne. On erittäin mukava en nähdä omakin terveysministerimme täällä salissa ja toivottavasti te löydätte tapoja tehdä yhteistyötä Irlannin puheenjohtajakauden kanssa. Tämä vuosi tulee olemaan vaikea, koska meillä on tämä tupakkakysymys esillä ja muita aiheita ja haluaisinkin ihan suoraan nyt kysyä teiltä erään kysymyksen. Te puhutte innovoinneista ja myöskin tutkimuksesta – me parlamentissa keskustelemme paljon ennaltaehkäisemisen tärkeydestä ja siitä, että kuinka tärkeää on toteuttaa tällaisia tehokkaita ennaltaehkäisykampanjoita sairauksien osalta. Edustaja Kostet mainitsi kansanterveyskasvun tukena ohjelman ja ja ohjelman laajentamisen tietyille aloille. Tietysti pitää myös ottaa huomioon sairaudet, erilaiset äh, harvinaisemmat sairaudet. Ja usein sanotaan, että Euroopan unioni on terveyden osalta erityisessä asemassa. Pana ministra, dziękuję bardzo. Pan pre, priorytety prezydent... Herra, niin mehän saimme kuulla nyt Irlannin puheenjohtajakauden prioriteetit ja te puhuitte myös tietyistä tällaisista laajemmin levinneistä sairauksista, kuten jotka liittyvät tupakointiin. Väestö vanhenee. Ja, ja, ja vaikka, jos me haluamme olla terveempiä, olimmeko sitä sitten iäkkäämpinä, riippuu siitä, mitä sanoitte. Koulutus, lapset oppivat tietysti vanhempien esimerkistä. Jos lapsella ei ole hyvää esimerkkiä, silloin se on jo huonommassa asemassa, mikä saattaa johtaa terveyden huononemiseen aikuisiellä. Joten valistus on perusta, perusta sairauksien ehkäisemiselle. Jos me haluamme yhteiskunnan, joka on asianmukaisesti koulutettu asioissa, silloin meidän pitää tarttua asiaan jo nyt. Ja se merkitsee sitä, että meidän pitää puhua myöskin asianmukaisesti äh, lääkkeistä, farmakologiasta. Muuten tässä käy niin, että me vanhenemme, niin kuin nyt jo on tilanne, ja tulevaisuudessa meillä on tiettyjä sairauksia, jotka jo varhaisessa vaiheessa ovat havaittavissa. Joten pyytäisin, herra ministeri, että jo nyt yhdessä muiden ministerien kanssa puhuisitte neuvostossa sairauksien ehkäisystä, sillä kaikki se, mitä tästä seuraa, on sellaista, mikä on myönteistä meille. Ja sitten vielä yksi asia. Tällainen yleinen ilmiö, joka ei esiinny pelkästään Euroopassa, vaan myöskin Euroopan ulkopuolella – joka on nykyinen yhteiskunnallinen ilmiö sairautena, on masennus. Masennusdepressio on johdettava myös siihen, mikä on elämäntapa. Meidän pitäisi todellakin huolehtia siitä, että depressio ei vahvista asemia Euroopassa. On. Kiitos. Ja lopuksi, vaan ei vähäisempänä, Sofi Okoni. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille. Tervetuloa meidän valiokuntaamme. Ihan vain yksi pieni pohdinta. Eilen järjestin konferenssin professori Valan kanssa, joka on WHO eläinterveyden lääketieteen järjestön johtaja. Hän esitteli meille hieman eläinperäisiä pandemioita ja meillä on 60 prosenttia patogeneja, jotka tulevat eläimestä alun perin. Ja haluaisin tietää, että mitkä ovat nämä yhteydet, jotka liittyvät tämän kansainvälisen kansainvälisen järjestön, joka e- edustaa 78 prosenttia valtioista, niin mitä yhteyksiä on siis neuvoston kannan ja tämän ja kansainvälisen järjestön kanteen välillä. Eli pitäisikö meidän vahvistaa suhteita tähän järjestöön, kun ajatellaan, että voidaan saada erittäin tärkeitä tietoja näistä patogeneista pandemioista ja niin edelleen. Ja myöskin siitä syystä, että se, että muut jäsen tai muut valtiot Euroopan unionin ulkopuolella, jotka kuuluvat tähän järjestön voisivat antaa tiettyjä tietoja. Tämä olisi erinomaista vahvistaa yhteistyötä. Kiitos Sofi Jokoni. Ja nyt herra ministeri, teillä on lopuksi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tälle valiokunnalle näistä kysymyksistä. Saanko ottaa ne nyt järjestyksessä? Ensin esittelijä. Olen iloinen siitä, että teillä on nimitetty ja haluan kiittää teitä tuestanne että tämä asia saatiin esityslistalle, koska oltiin huolessa, että tätä ei olisi voitu käsitellä. Ja tämä on mielestäni suuri mahdollisuus edistää terveyttä, ihmisten terveyttä. On, tämä on erittäin hyvä uutinen ja olen iloinen voidessani sanoa, että huolimatta äh, tupakoijan valtaisesta määrästä omassa maassamme äh, tupakoi sen määrä lasten keskuudessa on vähintänyt, äh, oliko se 18 prosentista 10 prosenttiin, se on kuitenkin ihan selkeä vähentyminen. Sitten puhuitte häkämyrkytyksestä vaikka tämä on terveys- ja turvallisuuskysymys, on, se on asia, josta minä olen erittäin tietoinen, koska olen nähnyt joitakin kauheita tragedioita omassa maassamme ja häkä hälyttimiä meidän täytyisi nostaa näitä asioita esiin, varsinkin jos ihmiset sillä on esimerkiksi kaasua polttoaineena kodissaan, mutta usein nämä saattavat olla hyvin yllättävistä lähteistä. Sitten Karl Schlüterille kysymykset, jotka liittyvät ympäristöön ja kokeisiin. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne. Sitä on aina hyvin eh, hassua lääkärinä, että tuote tulee esille ja sitä verrataan aina johonkin johtavaan lääkkeeseen, jonka kustannus on ehkä kymmenesosa. Miksi sitten tämä pitäisi tätä uutta lääkettä määrätä? Meidän täytyy olla kustannustehokkaista Euroopassa ja meidän täytyy tiet pitää mielestä, jos haluamme uusia lääkkeitä, niin vanhojen lääkkeiden on väistyttävä ja lääkkeiden määrävien on oltava tietoisia siitä, jos vain muutamat määräävät jotain kallista lääkettä, niin sitten sitten terveydenhuolto mm, kärsii jollain toisessa saralla, koska määrärahoja käytetään tähän. Meidän täytyy puhua lääkäreille, eh, että heillä on velvollisuus hoitaa potilastaan, mutta myös kaikkia potilaita. Ja meidän täytyy tehdä lääkkeistä edullisempia. Tietenkin haluamme hyödyntää uusimpia innovaatioita ja tämä henkilökohtaistettu lääketiede on erittäin mielenkiintoinen äh, ala, että voisimme käyttää näitä uusia lääkkeitä äh, niitä, niille, joita se, ne hyödyttävät, eikä niille, joita ne saattavat jopa haitata. edustaja Parniolle. Tämä rajat ylittävät uhat, se on vakava kysymys, jota meidän on seurattava ja olemme tehneet läheistä yhteistyötä komission kanssa ja tiedän, että kyproksilaiset kollegamme ovat tehneet työtä asian parissa ja toivottavasti pystymme viemään sitä todellakin eteenpäin. Mainitsitte tämän tietyn lääkkeen ja endokriiniset ongelmat ja kemialliset aineet. Tämä on huolestuttavaa mutta kollegani ministeri Richard Bruton, hänellä on myös toimivaltuuksia tällä alalla, joten tulen pyytämään häntä viemään tätä asiaa eteenpäin. Sitten mainitsitte tämän Orfakolin. Se on nyt kai tuomioistuinten edessä. Ja sitten aspartami juomissa ja muissa ruuissa. Tästä on nyt konsultaation menettely käynnissä. Toivottavasti se ratkeaa siellä. Sitten edustaja Okonille. Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne. Olen sanonut tämän ministerineuvostossa en, menneisyydessä. Ähm, meidän täytyy sanoa tämä. on aina helpompi ottaa kun ryhtyä uuteen terveysaloitteeseen, se vie, joka voisi pelastaa useita elämiä. Mielelläni eh, en hukkaisi auttaa aikaa siihen, että eh, vain puhumme ennaltaehkäisyystä, vaan käyttäisimme rahaa siihen. Jokainen euro, jota käytetään ennaltaehkäisyyn, siitä säästetään 20-30 euroa hoidossa. Eh, ihan nyt kun puhumme esimerkiksi tupakkadirektiivistä, se parantaa lastemme terveyttä me olemme varmasti jo kauan kuolleita, kun he voivat pohtia, kuinka pitkään he ovat eläneet. Joten poliittisesti tämä ei ole ehkä kovinkaan kiinnostavaa meille, joiden täytyy käydä vaaleissa, tulla vaaleissa valituksi neljä viiden vuoden välein, mutta meillä on velvollisuus ja meidän täytyy ajatella pitkälle tähtäimelle sitten ennaltaehkäisyn merkitys tautien ehkäisyssä. Se on tärkeää ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden ministerien kanssa, ei vaan terveysministeriöiden, vaan myös koulutus, ympäristö, oikeusministerien kanssa, jotta saadaan aikaan turvallinen ympäristö, jossa ihmiset voivat elää ja kouluttaa lapsiaan. Kuten sanoin aikaisemmin, todellinen koulutus tapahtuu ja kasvatus tapahtuu kotona – meidän täytyy opettaa vanhempia, miten heidän käyttäytymisen vaikuttaa lapsiin. Ja sitten masentuminen ja ähm, mielenterveys on erittäin tärkeä kysymys ympäri Eurooppaa. Meidän täytyy huomioida se paremmin ja käyttää enemmän rahaa siihen. Omassa maassani näin ainakin on ja monissa muissakin Euroopan maissa mielenterveys on ikään kuin ollut tuhkimon asemassa terveydenhoidossa. Ja tietysti elintavoilla suuri merkitys. Tietysti urheilu mm, ja liikunta parantaa ihmisten hyvinvointia. Liikunta lisää endorfiinien eritystä, jotka parantavat ihmisten mm, mielentilaa. Tämä ei ole tietenkään parannus kaikkiin sairauksiin, mutta kyllä sillä on merkitystä. Ja tämä epävirallinen kokous, joka meillä on maaliskuussa Dublinissa, siinä keskittää erityisen paljon liikalihavuuteen ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Se on todellinen epidemia ja on mielenkiintoista huomata, että kun moderni yhteiskunta leviää vähemmän kehittyneille alueilla, hyvin usein Sinne menee korkeita, menee elintarvikkeita, joissa on paljon hiilihydraatteja ja silloin lihavuus lisääntyy. Puhutaan tietyistä yhteiskuntaluokista ja ähm, heimoista, joilla ei ollut ehkä välttämättä kauhean terveellinen ruokavalio, mutta silti ei ollut lihavuutta. Sen jälkeen kun otimme sokerit ja leivät ja muut siellä käyttöön, niin sitten siitä on tullut ongelma ja siitä on tullut ongelma ja erityisesti köyhille väestönosille. Sitten tämä kansainvälinen seurantakeskus ja neuvoston yhteydet, siihen olen samaa mieltä kanssanne, tämä on tärkeä asia. Sitä täytyy kehittää. Tiedonvaihto on merkittävää Sitähän tämä valiokunta tekee, sitä EU tekee, se, että levitetään parhaita käytänteitä, jos teemme asian oikein yhdellä alalla, niin minusta on aina yllättävää, että sitä ei pystytä siirtämään jollekin toiselle alalle. Meidän täytyy vahvistaa kaikkien tutkimusalojen linkkejä, kuten monet ihmiset ovat sanoneet. Me olemme sitä, mitä syömme, ja meidän eliniän odotteemmekin riippuu pitkälti siitä. Kiitoksia kysymyksistänne. Thank you. Kiitos ministeri siitä, että olette paikalla, että vastasitte kysymyksiin. Toivotan teille Irlannin puheenjohtajakaudelle onnea, menestystä ja kaikkea hyvää seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi. On monia asioita, jotka ovat nyt käsittelyn kohteena, strategioita, lainsäädäntöä ja terveydenhuollon sektori on hyvä sektori osoittaa, mitä hyötyä Euroopan unionista on. Ajatellen kaikkea hyvää, mitä täällä tehdään, joten onnea ja menestystä. So your Lithuanian colleague is also here? Yes, yes. Yes. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht. Hyvät kollegat, nyt sitten jatketaan. Nimittäin jatketaan lounastauolla. Tapaamme uudestaan kello 15. Ottakaa äänestyskortit mukaan, koska silloin käynnistyy heti äänestys. Meillä on tiukka ohjelma. Toivotan kaikille hyvää taukoa ja hyvää nälkää tapaamisiin.